Good morning. Um, Hyvää huomenta, kollegat. Pyydän anteeksi pienestä viivästymisestä. Uskon, että ihmisillä on ollut hiukan ongelmia liikenteen kanssa tänä aamuna. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne. Istunto avataan. Ja ennen kuin mennään ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, taitaa olla herra Kobedilta työjärjestyspuheenvuoro. Um. Säännön 162 kohdan 3 ja 6 mukaisesti parlamentti on päättänyt tässä keskustelussa, joka on alkamassa ja joka koskee Brexitia. Siinä on puhuja vain kunkin poliittisen ryhmän johtajistosta. Tällä on seuraus. Täällä kuuluu kolme brittiääntä, jokainen niistä niiden joukosta, jotka tukevat Brexitia. Parlamentti ei tule kuulemaan, ei yhtään ääntä Britanniasta, jotka vastustavat Brexitia. Mikä, mikä viimeisten mielipidetutkimusten mukaan on Ison-Britannian väestön enemmistön näkemys? Thank you, uh, Mr. Corbett. Kiitoksia, Kovic. Panemme tämän merkille. Tämä oli poliittisten ryhmien päätös toimia tässä muodostelmassa. Poliittiset ryhmät tässä määräävät, mutta sanottu ottaa tämän kommentin huomioon sitten ensimmäiseen kohtaan neuvoston ja komission julkilausumat koskien yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista. Keskustelu alkaa ensin valtiosihteeri Ed Stahlerin puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Kiitoksia äh, puhemies, arvoisat äh, jäsenet, arvoisa pääneuvottelija herra Barnier, äh, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentti, Euroopan neuvosto hyväksyi ähm, Ison-Britannian ero, sopi, ero ja nyt pitäisi ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jotta tämä voi astua voimaan 30. maaliskuussa 2019. Neuvosto myös hyväksyi poliittiset julkilausumat, jotka luivat puitteet tuleville suhteille Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. Tässä mm, olimme sitoutuneita siihen, että saisimme mahdollisimman läheisen kumppanuuden yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tämä tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman herra Barnien sitoutumista ja päättäväisyyttä ja hänen tiimiään ja arvostamme sitä kovasti. Yhtä tärkeää oli yhtenäisyys, jota EUn 27 jäsenvaltiota osoittivat samoin EUn toimielimet. Ja tässä tärkeässä tässä tällä hetkenä haluaisin arvostaa Brexit-ohjausryhmän eh, jatkuvaa mukanaoloa ja laajemmalti myös koko Euroopan parlamentin osallistumista. Eh, tulevina kuukausina meidän saatettava erosopimus eh, päätökseen. Neuvosto tekee kaikkensa, jotta se voi hyväksyä tämän tulevina viikkoina niin, että parlamentti voi hyväksyntämenettelynsä saada päätökseen ajoissa ennen maaliskuuta 2019. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi pää-Brexit-neuvottelija Michel Barnier. Tervetuloa, herra Barnier. Saatte puheenvuoron. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Rouva valtiosihteeri, hyvät jäsenet, kaikki. Kaikille tervetuloa ja haluaisin komission puolesta puhua tässä, mutta pyytäisin anteeksi Junckerin puolesta, joka ei valitettavasti pääse paikalle tänään. Meillä on tärkeä ja vakava hetki. 17 kuukautta neuvotteluiden alun jälkeen. Ja meillä on ollut kunnia käydä näitä neuvotteluita Jean-Claude Junckerin antaman mandaatin pohjalta ja koko Euroopan komission tuella. Kuten Rova valtiosihteeri muistui, että sunnuntaina ää, neuvosto hyväksyi EU-sta vetäytymissopimuksen ja myöskin sopimuksen, joka luo kehykseen tuleville suhteille. Ja haluaisin puolestani kiittää Euroopan neuvostoa ja sen puheenjohtajuutta ja puheenjohtaja Donald Tuskia, koko hänen tiimiä ja sitten puheenjohtaja Maita. Kut, jokaista ja olen kaikkien kanssa työskennellyt hyvin äh, Äh, Viro, Malta, Bulgaria tätä ennen, Itävalta nyt ja Romania seuraavaksi. Me, mitä tuolle erosopimus ja poliittinen julistus on, ovat ohi ja nyt on ratifioinnin hetki sekä isossa Britanniassa parlamentissa, meidän parlamentissamme ja neuvostossa. otan huomioon neuvottelut ja vaikeat olot. koska kaikki Iso-Britannian vetäytymisen teemat olivat erittäin, erittäin monimutkaisia. Tämä vetäytymisprojekti, eroprojekti, julistus, ne ovat parhaat mahdollisuudet. Olemme saavuttaneet yhdessä tämän ensimmäisen tärkeän suuren virstanpilvaan. Ja Euroopan puolella meillä on ollut erittäin voimakas yhtenäisyys 27 jäsenvaltion kesken. Erityisesti, rouva puhemies, tämä erosopimus ja tämä poliittinen julistus ovat paljon velkaa niille neljälle päätöslauselmalle ja sille tarkkaavaisuudelle, jota olette osoittaneet neuvotteluiden alusta. Erityisesti olette puolustaneet kansalaisten oikeuksia. Se oli teidän prioriteettinne kuuteen myöskin sisämarkkinoiden äh, jakamattomuus, neljän vapauden koskemattomuus Euroopan unioniin, päätöksenteon autonomia ja EUn intressit. Ne, niitä me olemme parlamentin kanssa yhdessä rakentaneet. Ja rouva puhemies, haluaisin kiittää myös puhemies Tajaania. Ja sanoisin ihan henkilökohtaisesti Verhofstadtille, joka on parlamentin Brexit-koordinaattori ja kaikkia Brexitin ohjausryhmiä, jäseniä, Hübner, Brook, Galtieri, Simmer, Lamberts. Kiitän teitä. Te olette kaikki tiiminä seuranneet ja kiitän myös teidän henkilöstönne. Kiitän myös ryhmän puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja myös Cecilia Wikströmiä. Tiedän, sanon kiitos. Tiedän, että emme ole vielä matkan päässä. Pitkä reitti on vaikea. Sunnuntain sopimus on myös tulosta järjestelmästä, työstä, metodista, josta olemme sopineet yhdessä. Me asetamme asiat järjestykseen eli aloittamalla siitä, mikä on loogista, eli neuvotelma ensin erosopimuksen, jossa vetäytynyt on järjestäytynyttä ja mikä sopimus, joka luo myös puitteet tuleville suhteille. Olemme jo lähtökohtaisesti ratkaisseet kysymyksiä, jotka olivat ja ovat prioriteetteja parlamentille kansalaisten oikeudet, rauha ja vakaus Irlannissa, rahoitusasetus ja erityisesti, hyvät naiset ja herrat, ihan alusta lähtien olemme työskennelleet täysin seurattavasti – ja se merkitsee, että luottamus on vallinnut ja näin me tulemme jatkamaan. Tämä työjärjestys on auttanut meitä käsittelemään jotakin, kutakin aihetta niin, että voimme selvittää, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista lähtien unionin perusperiaatteista. Ihan alusta lähtien olemme miettineet, miten voimme kunnioittaa niitä periaatteita, periaatteita joita meidän täytyy kunnioittaa. Ja miten me otamme huomioon ne punaiset viivat, asiat, joista neuvotella, jotka yhdistynyt kuningaskunta on virallisesti meille kommunikoinut. Lähtökohtaisesti omaksumainen lähtemistapa on antanut meille ennustettavuutta neuvotteluihin. Kukaan ei, ei voi olla meidän sopimuksemme sisällöstä objektiivisesti yllättynyt. Ja ehkä kannattaa muistaa tässä vaiheessa, että Euroopan unioni ei Brexittiä toivonut. eikä kukaan ole mennyt kyennyt osoittamaan, mitä lisäarvoa Brexit on, mutta me kunnioitamme Iso-Britannian kansallista demokraattista ja suverenia päätöstä. Ja kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on pyytänyt, me olemme aloittaneet tämän prosessin järjestäytyneeksi vetäytymiseksi. Suunnitelma sovitut kaksi sopimusta kykenevät rajoittamaan Brexitin kielteiset vaikutukset kummallakin puolella ja erityisesti 27 unionin jäsenvaltiolle. Tämä sopimus tarjoaa oikeusvarmuutta kaikille henkilöille, yritykselle, alueille, jotka ovat huolestuneita Iso-Britannian päätöksestä vetäytyä Euroopan unionista. Euroopan unionin kansalais 4,5 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja, sama ko- ja ne Iso-Britannian asukkaat, jotka ovat asettautuneet Euroopan. Irlannin ja Pohjois-Irlannin asukkaat, joita koskevat kaikki hum- inhimilliset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet, joita pohjoisen ja etelän yhteistyöllä on. Sitten on tämä varautumassuunnitelma backstop, josta sovimme, jolla vältämme fyysisen kovan rajan Irlannissa suojelle samaan aikaan sisämarkkinoita – Tämä backstop-varautumissuunnitelma on erottamaton osa sopimusta. Ilman backstopia Irlannille ei ole sopimusta. Sitten yliopistot, yritykset, joilla on paljon rahoitusprojekteja Euroopan budjetissa, mukaan lukien ison Britannian ku- kumppanit, yliopistot ja laboratoriot, jotka ovat erittäin dynaamisia. Ma- viljelijät, jotka hyötyvät yhteisestä maatalouspolitiikasta – ja halusivat suojella teollista tekijänoikeuksia ja myöskin alkuperä, se alkuperämerkintöjä. Ja sitten on kysymys yrityksistä, jotka ovat asettuneet yhdistymiseen kuningaskuntaan. Tässä on tässä oli sektoreita, joilla meidän, joilla meidän täytyy luoda turvallisuutta. Ja se on tämä vetäytymissopimuksen erosopimuksen tavoite. Tämä on täsmällinen juridinen kattava sopimus. Mitä poliittiseen julistukseen tulee, se luo kehykseen, jonka puitteissa me neuvottelemme heti, heti, kun mahdollista tulevat suhteemme. Näissä neuvotteluissa hyvät jäsenet Euroopan unioni jatkaa etujensa puolustamista ja tulee soveltamaan täsmälleen samoja periaatteita kuin aikaisemmin näissä neuvotteluissa, jotka tu- alkavat. Euroopan unioni ja teidän neuvottelijanne etenee samalla asenteella. Mitään aggressiivisuutta ei ole koskaan ollut. Mitään kostohenkeä ei ole ollut. Mitään rangaistusmielialaa ei koskaan ole ollut. Me jatkamme työskentelyä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, ei sitä vastaan. Me luomme yhteistä tulevaisuutta. Me työskentelemme sillä kunnioituksella, jonka suuri maa ansaitsee, joka tämän hypätäisen mukaiseksi on meidän kumppanimme, liittolaisemme. Näissä tulevissa suhteissa otan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen jättää sisämarkkinat ja Euroopan unioni. Tämä ei voi olla status quo, ei business as usual. Yritysten täytyy valmistautua. Meidän yhteinen etumme on luoda kunnianhimoinen kumppanuus koskien palveluita, digipalveluita, tavaroita, julkisia markkinoita, energiaa, sisäistä turvallisuutta ja totta kai äh, vakautta ja ulkopolitiikkaa maanosassamme. Ja aktiivista toimintaa YKssa – ja sitten on puolustus ja paljon muita alueita. Mitä kunnianhimoisempi tämä kumppanuus on, sitä vaativaisempia me olemme ja sitä tarkemmin suhtaudumme tasaiseen pelikenttään. Eli jos me toteutamme julistuksen, niin voin sanoa teille, kun me konkretisoimme tämän poliittisen julistuksen kaikilla alueilla, alueilla niin kumppanuus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on poikkeuksellinen, ainutlaatuinen laajuudeltaan ja niiden alueiden suhteen, jolla yhteistyötä on. Kuten puheenjohtaja Juker halusi, kuten jäsenvaltiot halusivat, kuten parlamentti halusi, me valmistaudumme, olemme valmiita aloittamaan neuvottelut tulevista suhteista heti, kun yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa. Olemme nyt ratkaisevassa vaiheessa, ratifiointivaiheessa erosopimuksen suhteen. Ja jokaisen on nyt kannettava vastuuta. Yhdistyneen kuningaskunnan alahuone antaa äh, lähipäivinä kantansa erosopimuksesta ja poliittisesta julistuksesta, ja se sitoo yhdistyntä kuningaskuntaa. Meidän tulee kunnioittaa, minä tulen kunnioittamaan tätä parlamentaarista demokraattista keskustelua yhdistyneessä kuningaskunnassa. Toisaalta meidän täytyy päästä parlamentissa, Euroopan parlamentissa ratifiointiin. Se on ollut läheisesti mukana jokaisessa neuvotteluvaiheessa. Se tulee olemaan mukana siinä. Teillä tulee olemaan viimeinen sana. Kiitos luottamuksesta kiitos, jäsenet ja kiitos huomiosta. Thank you, Mr. Barnier. Kiitoksia, herra Barnier. Sitten parlamentin puhuja Brexit Koordinaattori Herra Verhofstadt. Chair. Kiitoksia puhemies. Ensin haluan toivottaa tervetulleeksi tämän koko erosopimuksen poliittisen julkilausuman. Mielestäni voimme helpostikin tänään todeta, että molemmat on rakennettu EU-periaatteiden ympärillä. Tämä tarkoittaa sitä markkinoiden koskemattomuutta, neljää vapautta, kohta, jotka tukevat sisämarkkinoita ja tämä tarkoittaa EUn kykyä päättää itsenäisellä tavalla. Mutta minun täytyy sanoa, että tämä on tärkeä seika tässä keskustelussa, että kaksi muutakin elementtiä on otettu huomioon luonnollisesti tai tällaiset ehdottomat rajaviivat, jotka brittihallitus asetti sen jälkeen, kun tehtiin päätös lopettaa jäsenyys EU-ssa. Ja sitten toinen tärkeä seikka, joka, jonka päälle sopimus tai sopimukset rakentuvat Tätä usein aliarvioidaan, eikä sitä oikein ymmärtä, nimittäin 1998 pitkän perjantain sopimus, vaikkakaan EU ei ole suora osapuoli tässä sopimuksessa. Vuoden 1998 sopimus oli ainoastaan mahdollista EU-valtioiden kesken. Ja minun mielestäni se osoittaa, että EU:ssa on kyse tästä sovinnosta väkivallan valtaisuuksien loppumisesta, rauhasta. Ja tämän kaiken tuloksena on nyt erosopimus ja minun mielestäni se on ainoa ja paras mahdollinen sopimus ottaen huomioon nämä mainitut kolme seikkaa. Ja jotta tämä saavutetaan, haluaisin luonnollisesti kiittää ja onnitella, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin teen. Siis haluan onnitella herra Barneta henkilökohtaisesti. Hän on tehnyt uskomattoman työn läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa, Brexit-johtoryhmän kanssa ja näin saan myös tilaisuuden onnitella kaikkia Brexit-työryhmän jäseniä hyvästä yhteistyöstä yli poliittisten rajojen. Ilmeisesti tämä kaikki sujuu erittäin hyvin. Nyt sitten tulos, Michel, on sopimus, joka minusta saa aikaan kolme asiaa. Ensinnäkin minimoidaan häiriöt molemmin puolin, aivan erityisesti mitä tulee talouteen ja mahdollistetaan hallittu vetäytyminen ja annetaan sop- aikarajat kahden, neljän vuoden mittaiset viedä loppuun äh, tämä erotilanne ja luotia uudet su- su- suhteet. Sitten välttää kova raja Irlantien välillä ja säilyttää pitkän perjantain sopimus ja säilyttää rauha. Sitten kolmas ja tämä oli oikeastaan meille ensimmäinen prioriteetti Euroopan parlamentissa. Haluttiin säilyttää kansalaistemme oikeudet. Ja tässä kohtaa Euroopan parlamentti uskoakseni neuvottelijoidemme tuella ja avulla on huomattavastikin parantanut sopimusta ja tekstiä. Ja lisäksi olemme sitoutuneita, ja sanon tämän tänään, ennen kuin aloitamme parlamentissa hyväksymismenettelyn, otamme saamme tarvittavat takeet Brit- Briteiltä, että kaikki nämä kansalaisten oikeudet täysin tä- voimaan pannaan. Minä uskon, hyvät kollegat, että nämä puitteet, poliittinen julkilausuma erosopimus antavat mahdollisuuden saada aikaan tulevaisuudessa todella läheisen suhteen EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ja niin kuin olette jo nähneet tästä sopimuksesta ja poliittisesta julkilausumasta, tämä on assosiaatiosopimus sopimus niin kuin Euroopan parlamentti on ehdottanut ihan ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja minkä takia sitten assosiaatiosopimus, jo, johon myös brittihallitus on suostunut, sitä sovelletaan sitten, kun se on ensin väliaikaiset, kun hyväksyntä on tehty EU-tasolla, ja toiseksi se ratifioidaan yhdessä ratifiointikierroksessa jäsenvaltioissa, jotta vältettäisiin jossain sanoa, vältettäisiin monimutkaisuudet, jotka meillä on suhteessa myös Sveitsin kanssa. Sehän ei perustu yhteen assosiaatiosopimukseen, siis nämä suhteet, vaan tällaiseen tilkkutäkkiin erilaisia sopimuksia. Brexit-johtoryhmä yhdessä koko Euroopan parlamentin kanssa, puhemies, tulee edelleen tarkastelemaan, valvomaan tätä erosopimusta, poliittista julkilausumaa, joka koskee tulevia suhteita osana hyväksymismenettelyä. Ja parlamentti tässä mielessä tulee erittäin huolellisesti tarkastelemaan, miten niin sanottu yhteinen komitea tulee tekemään työtään. Me haluamme varmistaa, Herra Verhofstadt, minä olen täällä puhemiehenä, joten minä päätän puheajoista. Kiitän kuitenkin teistä opastuksesta, mutta pyydän teitä seuraamaan puhemiestä. Puhemies, olen tässä lopettelemassa. Parlamentti tarkastelee huolella, kuinka niin sanottu yhteinen komitea tulee tekemään työtään. Haluamme varmistaa, että päätökset, jotka tehdään yhteisessä komiteassa, ovat legitiimejä ja tarvittaessa pyydetään hyväksyntä parlamentilta ja ennen kuin aloitetaan tämä hyväksymismenettely, voimme saada aikaan sopimuksen neuvoston kanssa. Sitten ihan vielä lopuksi. Kukaan ei tässä ole voittaja. Mielestäni yhdistyneen kuningaskunnan lähtö EUsta on kaikille epäonnistuminen. Briteille ja EUlle viime sunnuntaina tämä oli surullinen päivä molemmille osapuolille. Koitaan nyt tehdä, saada aikaan jotakin tästä ja olen varma, että joskus joku tuleva sukupolvi brittejä päättää palata takaisin eurooppalaiseen perheeseen EU-hun. Kiitos. Thank you, Mr. Verhofstadt. Mr. Brock. Kiitoksia, Verhofstadt ja Herr Brock. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Brexit on huono juttu meille Euroopan unionissa ja Iso-Britannialle enemmän Iso-Britannialle eh, kokonsa takia eh, kuin meille, mutta myös meille. Ja siksi eh, Kiitän Verhofstadt ja hänen yhteistyöstään ja olen samaa mieltä hänen analyysinsä kanssa, että sunnuntai oli surullinen päivä. Mutta kiitos Michel Barnierin neuvottelutaidon ja hänen tiiminsä neuvottelutaidon, hänen kärsivällisyytensä ja mm, tiedotuspolitiikkansa takia Euroopan unionissa onnistuimme saamaan aikaan parhaan mahdollisen erosopimuksen. Iso-Britanniassa hallitus on jakautunut, hallituspuolue on jakautunut, oppositio on jakautunut, maa on jakautunut. Tämä Euroopan unioni, joka kuulema on tiensä päässä, oli yksimielinen. 27 jäsenvaltiota ovat yksimielisiä, neuvosto ja parlamentti myös. Tällä Euroopan unionilla on suurit tulevaisuuden mahdollisuudet. Sen se näytti näissä Brexit-neuvotteluissa. Ja meidän on katsottava, että tämä vahinko Iso-Britannialle, joka tuli selväksi Englannin keskuspankin lausunnon kautta eilen, syntyy suurempia kasvun heikkenemisiä Brexitin takia Isossa Britanniassa kuin vuoden 2008 kriisin takia. Herra Farage voi täällä sanoa mitä haluaa, hän voi jatkossakin valehdella malleen, mutta se ei tule faktoja muuttamaan. Meidän on nähtävä, että tämä tarkoittaa, ja uskon, että Euroopan parlamentti tukee tätä, ettei enää tehdä muita neuvotteluja. Se on tämä diili tai ei mitään muuta diiliä. Ei niin, että jos tätä ei hyväksytä, niin sitten neuvotellaan uudelleen ja sitten tulee uusi sopimus. Ei. Tämä on sopimus, joka on olemassa. Se on hyväksyttävä siitä on neuvoteltu pitkään ja siksi on oltava selvää, että erosopimus on ennakkoehto siirtymäkauden säännöille. Jotkut isobritanniset eivät näytä ymmärtämään tätä. Jos erosopimusta ei tule, ei tule myöskään siirtymäajan järjestelyjä silloin ero tulee olemaan yhtäkkinen kummallekin osapuolelle. Ja siksi tällä sopimuksella on myös osoitettava, että on hyvin riskialtista sille osapuolelle, joka haluaisi jäädä EU-hun Isossa Britanniassa, hylätä tämä sopimus ja yrittää saada vielä jotain uutta aikaiseksi ennen maaliskuun loppua. Tämä on hyvin vaarallista. Jotta haitta olisi mahdollisimman pieni, pitää hyväksyä tämä sopimus. Siksi vetoan Isossa Britanniassa kumpaankin puoleen. Ja Tämän sopimuksen kautta tulee siirtymäkausi, joka varmistaa kansalaisten oikeuden, jotka ovat luottaneet EU-hun, kun ovat suunnitelleet henkilökohtaista elämänsä kummallakin puolella, ettei sule, tule kovaa rajaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä, ja että meillä on varautumisjärjestely joka ei astu voimaan siirtymäajan aikana, ja sitten neuvotellaan tulevasta sopimusta, joka ei myöskään astu voimaan. Tämä varautumisjärjestelmän tavoite on se, että se ei astu voimaan, siksi sitä ei saada käyttää väärin, ei myöskään keskusteluissa Isossa Britanniassa. Ja tulevat suhteet, jotta vahinko olisi mahdollisimman pieni, niistä käytäviä neuvotteluja on käytävä hyvin tietoisesti Iso-Britannia ei halua olla tulliunionissa, ei osana sisämarkkinoita, mutta kaikki se, mikä on mahdollista, se on mahdollistettava. Ja siksi meidän on tehtävä sopimus, joka menee hyvin pitkälle. Ja Theresa May oli oikeassa, kun hän keväällä sanoi, että mitä äh, lähempänä olemme standardeissamme, mitä tasaisempi pelikenttä on, sitä enemmän on myös pääsyä markkinoille. Tämä on nähtävä, jotta vahinko pysyisi mahdollisimman pienenä. Meidän olisi sanottava selvästi, että tämä kumppanuussopimus, jonka parlamentti on käynnistänyt, joka löytyy nyt tästä sopimuksesta, kutsuimme sitä assosiointisopimukseksi, että sen pitää sisältää kauppasopimus, mutta myös ulkoinen ja, ja sisäinen turvallisuus. On tärkeää, että sovimme terrorismin torjunnasta, että Iso-Britannia osallistuu yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Kumpikin osapuoli haluaa tätä ja siksi erosopimus on oikeat luovat oikeat puitteet sille, että voimme neuvotella tästä toisen sopimuksen puitteissa. Ja sitten myös kun on muista asioista kysymys, esimerkiksi tutkimuksesta, ja Iso-Britannian yliopistot ovat siinä kovasti mukana. Herra Farage kirjoittaa Trumpin ki- puheet, ja Trump sanoi pari päivää sitten, että hän ei tätä erosopimusta edes tekisi. Herra Trump haluaa, että jokainen Euroopan jäsenvaltio olisi erillinen, jotta hän voi erillisesti äh, niin kanssa neuvotella ja äh, tehdä niiden toiveet tyhjäksi. Meidän kansojen täytyy puolustautua äh, Trumpeja ja Putineja ja muita vastaan. Herra hän kirjoittaa puheet Trumpille, mutta emme anna Faraginkaan tuhota tätä. Mr. Brock, Mr. Gualtieri. Gualtieri. Thank you, President, uh, dear Michel, dear colleagues. Kiitos puheenjohtajat, mies ja Michel. Pitkään vaikeita tämän jälkeen sunnuntain sopimus luo pohjan järjestäytyneelle vetäytymiselle yhdistyneestä kuningaskunnasta tai yhdistyneelle kuningaskunnalle Euroopasta. Ja olemme valmiita ratifioimaan sen. SD-ryhmän puolesta haluan kiittää Michel Barnieria erinomaista työstä, jota hänen ryhmänsä on tehnyt tämän poikkeuksellisen historiallisen haasteen edessä. Saman aikaan en mitenkään peittele suruani, syvää suruani siitä, että yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unioniin. Me kunnioitamme päätöstä, mutta pahoittelemme sitä. Se on meistä historiallinen virhe. Meidän silmissä tämä tulee aina jäämään lose-lose tilanteeksi. Kaikki häviävät turhautumisesta huolimatta EU ja me kaikki olemme toimineet ihan prosessin alusta lähtien vastuullisesti ja kunnioittavasti. Olemme väsymättä työskennelleet yli kaksi vuotta suojellaksemme niitä, joihin päätös eniten vaikuttaa ja pienentämään sen vaikutuksia mahdollisimman paljon. Ja tämän saavutimme pääneuvottelijoiden suuntaviivojen ansiosta, yhtenäisyytemme ansiosta – ja EU-instituutioiden ansiosta. Ja haluaisin kiittää myös IF Rostatia ja kaikkien Brexit-ohjausryhmän jäseniä. Me olemme. Me tulemme pysymään yhtenäisenä. EU on ollut vastuullinen yhdistyneen kuningaskunnan suuntaan lomalla pohjat järjestäytyneelle vetäytymiselle ilman mitään kostohenkeä. Me olemme suhtautuneet vastuullisesti myös kansalaisten suuntaan EUn suuntaan emme ole vaarantaneet projektiamme ja EUn koskemattomuutta, yhtenäisyyttä. Ja tämä vastuullisuus ohjaa meitä eteenpäinkin. Yhden asian halusin kuitenkin tehdä selväksi. Mitään vaihtoehtoista diiliä ei ole sunnuntain sopimukselle, ottaen huomioon, mitkä asiat yhdistynyt kuningaskunta kunta jätti neuvotteluiden ulkopuolelle mahdottomina, tämä oli ainoa mahdollisuus. Tämä suojelee kansalaisten oikeudet ja säilyttää sisämarkkinoiden ja tulimarkkinoiden yhtenäisyyden ja ratkaisevasti välttää kovan rajan Irlannissa. Ja näin me kunnioitamme pitkän perjantain sopimusta kaikissa suunnissa. Kansalaisten oikeudet ovat olleet prioriteettimme. Alusta lähtien työ ei ole mitenkään lopussa ja olemme erittäin tarkkavaisia suhteessa tämän sopimuksen osan täytäntöönpanon suhteen. Emme koskaan salli sitä, että Euroopan kansalaiset joutuvat uhriksi niiden häpeällisten ää, äh, ää, äh, vihamielisen ympäristön politiikalle, jota jotkut Windrush-sukupolven jäsenet joutuvat kokenemaan. Me olemme luoneet pohjaa kunnianhimoiselle, kunnianhimoiselle kumppanuudelle. Tämä pitäisi olla assosiaatiosopimus joka täysin kunnioittaa sisämarkkinoiden koskemattomuutta ja meidän oikeusjärjestelmämme auton. Me kunnioitamme myös kaikkia neuvoston tulk- tulkintalausumia ja pidämme niitä oikeudellisesti sitovina mukaan lukien se, joka koskee Gibraltaria. Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt punaiset viivansa selväksi neuvotteluissa, ja niin olemme mekin. Tämä sanottua me olemme erittäin joustavia. Me olemme venyttäneet sitä, mitä on, mikä on venytettävissä kunnioittaaksemme Iso-Britannian kantoja. Ja olemme sanoneet ja sanomme nyt, että jos yhdistynyt kuningaskunta muuttaa mieltään, otamme heidät avosylin vastaan. Mutta kun he ovat jättäneet sisämarkkinat ja eivätkä enää kunnioita henkilöiden vapaatta, vapaa periaatetta, tämä on ainoa tapa jättää Euroopan unioni välttäen sen vakavan häiriön, joka sopimuksettomasta tilasta tulisi. Näitä rajoja ei voi ylittää vaarantamatta EU-projektia. Parlamentti on yhteisen projektimme symboli, linkkien symboli, maiden suhteiden symboli, ja me ennakoiden toimimme turvataksemme EUn yhtenäisyyden ja taataksemme tulevat suhteet yhdistyneeseen kuntaan. Thank you, Mr. Kiitos, herra Gualtieri. Herra Van Orden. A lot of experts on domestic... Puhemies kaikki ovat todellisia asiantuntijoita brittipolitiikasta nykyään. Brexitissä oli aina kyse suuremmasta kuin pelkästään taloudesta tavallaan, koska EU on mennyt niin kauas monille muille alueille, vaikuttanut kansallisen elämämme. Siksi on luonnollista, että ihmiset Britannissa äänestivät Brexitin puolesta. He olivat yhdessä määrin ter- tyytymättömiä tähän suuntaukseen. Te sanotte, ette he halunneet Brexitia, mutta ette tehneet mitään välttääksenne sitä. Mutta tietysti taloudelliset seikat ovat tässä keskeisiä. Huono sopimus tai ei-sopimusta Britannialle vaikuttaisi myös moniin EU-maihin, e samoin kuin iso britannian Paljon aikaa täällä tuntuu olevan käytetty erityisen tapahtumiin Lontoossa ja Brexit-seurauksiin Britannissa. Ehkäpä pitäisi tarkastella vähän vaikutuksia, joita huonosta syntyy tai äh, happamista suhteesta EU-hun. Surullista kyllä, brittihallitus alkoi neuvotella vilpittömässä mielessä, pyrki positiiviseen kumppanuuteen tulevaisuudessa. On ollut hämmästyttävää hämmästyttävää, eh, kuinka joustamatonta ja legalistista tämä toiminta tällä puolella on ollut, mutta me kaikki tiedämme, että EU tulee rikkomaan mitä tahansa omia sääntöjä, kun se vaan sille sopii. Ja sen sijaan, että puolustaan pitkäaikaisia etuja EU-valtiossa, se onkin valinnut kapean ideologisen kurssin puolustajan aivan erityistä näkemystä, joka liittyy EU-hankkeeseen, jonka kansalaiset kuitenkin yhä enemmän määrin torjuvat EU-ssa. Se voi näyttää johtajilta parissa isommassa EU-maassa hyvältä. Sen sijaan, että kuuntelisitte kansalaisia, teidän vastauksenne kaikkeen on vain enemmän Eurooppaa. Ja sitä paitsi monet ihmiset ovat olleet todella vihaisia isossa epäkohtaisesta tavasta, jolla pääministeriämme on, on usein kohdeltu. Johtuen siitä, että pidätte niin tiukasti kiinni omituisesta järjestelyrytmistä, olette hukanneet kaksi vuotta, olisitte voineet edistää vapaakauppasopimuksia tänä aikana. Kaikki muut kysymykset olivat sitten loksahtaneet paikoilla. Ei tämä ollut tarpeen toimia niin kuin tässä toimitte tämän takia tästä tulee sitäkin tärkeämpää nyt nopeasti alkaa neuvotella tulevista suhteista ja saada nopea oikea lopputulos, mutta tarvitsen jonkin verran vakuutuksia ja takeita joustosta EUlta koskien näitä huolenaiheita, joita on ilmastu. Me tarvitsemme ilmapiirin, jossa valitsee luottamus ja hyvä tahto teidän puoleltanne, jos nyt ikinä haluamme saada aikaan tulevaa, vakaata, myönteistä suhdetta, joka nyt on kai vähintä, mitä kaikki kansalaisemme vaatimat. Kiitos. Michel Lambert. Thank you, Chair. Colleagues... Kiitos puhemies. Äh, Euroopan neuvostossa viime sunnuntaina monet kysyivät minulta, äh, olinko surullinen. Minä en niinkään surullinen, vaan kiitollinen Michel Barnierlle ja hänen erinomaiselle tiimilleen. Ne eivät pelkästään neuvotelleet sopimuksessa pitäen mielessä EUn yhteistä etua, eivätkä koskaan menettäneet hermojaan tekivät sen, ja se on yksi Michel Banien eh, hienoista piirteistä ottamalla eh, neuvosto ja parlamentti mukaan tasa-arvoisesti pitivät EUn yhdessä monella tapaa. Tietenkään tämä sopimus ei ole täydellinen. Me vihreät olisimme halunneet toivoa eh, näitä jotain muuta kuin näitä ei, heiken, ei taso, sellaisia lausekkeita, jotka eivät heikennä tasoa ympäristöasian kohdalla. Olisimme toivoneet, että on varma, että yhdistyneensä kuningaskunnasta ei tule mikään veroparatiisi. Tulemme olemaan tiukkoina tässä asiassa. Olin myös helpottunut, että 18 kuukauden kovan työn jälkeen sopimukseen päästiin. Jos näin ei olisi ollut, pahin skenaario olisi ollut se, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee äkkinäisesti unionista. Se olisi ollut todennäköistä. Se aiheuttaa haittaa sekä yrityksille että ihmisille helpottuimme siitä, että mm, tämä erosopimus onnistui ilman, että EUn integriteetti murtui ja että pystynyt kuningaskunta ymmärsi realiteetit. Mm, Iso-Britannian pääministeri ymmärsi realiteetit, mutta täytyy katsoa, saako hän enemmistön alahuoneessa. Mm, Brexitin kannattajien äh, haitaksi sanon sen, että jos neuvottelun Brexitin haluatte ja jos haluatte pitää maan myös sisämarkkinoilla, niin mikään muu sopimus ei ole mahdollinen. Ja jos neuvottelee yhdistyneen kuningaskunnan puolesta, niin tulee kärsimään samoista oikeudellisista puitteista kun Teresa May teki. Ja toivon, että kukaan teistä ei halua lähteä ilman sopimusta, koska silloin pitkän perjantain sopimus murtuisi ja luotaisiin uusi raja Irlannissa. Se rikkoisi myös Iso-Britannian sitoumuksia, taloudellisia sitoumuksia, jotka eh, se teki jäsenyytensä aikana, koska jos lähtee klubista, hyvät ystävät, niin täytyy silti vielä maksaa velkansa. Eli tällainen kova Brexit olisi tehnyt eh, Isosta Britanniasta ähm, loistovaltion, jonka allekirjoitus ei merkitsisi mitään. Eli vaihtoehdot ovat ainoastaan neuvoteltu Brexit tai ei mitään Brexitiä demokraatti, niin mielestäni olisi normaalia, että Isossa Britanniassa oltaisiin kysytty kansalaisilta, koska suuret puolueet ovat niin erimielisiä asiasta. Olen Brexitin vastustajien kanssa samaa mieltä siitä, että teidän maanne on nyt vähemmän hyvässä tilanteessa kuin jäsenvaltiona, koska Euroopan unioni e-, edistää suverenisuutta tässä maailmassa. Jos haluamme olla vaikutusvaltaisia, meidän täytyy toimia yhdessä. Ja monet britit ymmärtävät sen nyt Onko enemmistöä, sitä me emme tiedä. Voisimmeko kysyä heiltä, jos tällainen enemmistö on, niin se on hyvin pieni, mutta olen silti vakuuttunut, että jos Iso-Britannia sanoisi, että ei haluaisikaan lähteä, niin me toivottaisimme sen takaisin tervetulleeksi. Ja puhemies, viimeinen sanani olisi todella vastuutunta, jos pakottaisimme Ison-Britannian pois unionista vahingossa tai tahallaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Simo. Neuvosto kokouksessaan viikonloppuna hyväksyi erosopimuksen yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä – mutta kuitenkaan kukaan ei tässä vaiheessa pysty sanomaan, että tuleeko meillä hallittu Brexit, onko se todennäköisempi. Siksi on hyvä, että EUn jäsenvaltiot valmistautuvat pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, sopimuksettomaan tilaan. Meidän työmme Brexit-ohjausryhmässä ja kun työstimme ensimmäistä päätöslauselmaa viime vuoden huhtikuussa niin se ei ollut mitenkään itsestään selvää. Se päätös, että eh, menemme eh, vasemmistoryhmänä tähän Brexit-ohjausryhmään oli oikea. Ja haluaisin tässä yhteydessä myös sanoa, että yhteistyö Michel Barnien kanssa löi mittatikkuja tulevalle yhteistyölle toimielinten välillä Euroopan unionissa. Nyt jo on kuitenkin sanottava selvästi, että emme me nyt juhli tästä erosopimuksesta. Olemme huolestuneita siitä, että kun on kyse kansalaisoikeuksista ja Pohjois-Irlannista, jotkut meidän vaatimuksesta me eivät ole niin ankkuroituja, että ne loisivat oikeusvarmuutta niille, joihin Brexit vaikuttaa. Se, mitä erosopimuksessa ei ole, ei voida julistuksin korvata me he, olemme helpottuneita, koska erosopimuksessa on tämä varautumisjärjestely, jotta voidaan välttää horrorskenaario Irlannissa. Kuitenkaan tämä varautumisjärjestelmä ei kata sitä, mikä luvattiin viime vuonna yhteisessä kertomuksessa raja tulee kovenemaan Irlannissa. Tämä tulee vaikuttamaan rajat ylittävään taloudelliseen toimintaan. Pitkän perjantain sopimuksen oikeuksia vähennetään. Olemme myös huolistuneita siitä, miten Theresa May yrittää voittaa epäilijät puolelleen. Hän sanoo, että hän tällä tavoin pysäyttää maahanmuuttajien tulemisen Iso-Britannian. Vaikuttaa siltä, että Iso-Britannian hallitus ei ole vieläkään oikein ymmärtänyt, mitä Euroopan kansalaisuus tarkoittaa. He unohtavat, että he vievät omiltakin kansalaisiltaan oikeuksia ja syntyy perusteltu epäily, että EU kansalaiset, jotka Brexitin jälkeen haluavat elää Isossa Britanniassa tai opiskella siellä, tulevat ehkä syrjityksi suhteessa eh, ihmisiä, jotka tulevat muualta maailmasta. Viikonloppuna hallitusten ja valtionpäämiehet lupasivat, että myös eron jälkeen Iso-Britannia ja EUn kumppanuus tulee olemaan läheinen. Tätä me tuemme. Mutta jos haluamme, ettei se ole pelkästään sanahelinää, niin silloin tarvitsemme vielä työtä kummallakin puolella. Siksi Euroopan parlamentin pitäisi, ja tässä olenkin Verhofstadtin kanssa täysin samaa mieltä, erityisesti puolustaa kansalaisten oikeuksia Iso-Britanniassa, mutta myös Euroopan unionissa. Me haluamme puolustaa myös yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia EU:ssa. Tulemme tämän asian asettamaan jatkossakin keskiöön, samoin kuin Pohjois-Irlannin kysymyksen. Kiitoksia. Thank you, Madam Zimmer. Mr. Farage. Kiitoksia. E, seuraavaksi edustaja Farage. This withdrawal agreement. että tämä vetäytymisopimus on hyvä sopimus, koska sillä liikkuu paljon rahaa. Se säilyttää säilyttää ihmisten vapaan liikkuvuuden. Se pitää sen britannian unionissa. ja se ei ole enää EU-robotti ja ratkaisut, kun herra Barnier sanoi tänään. Meillä on tämä varoitussuunnitelma backstop. Joten yhdistynyt kuningaskunta on panttivankin vielä monta vuotta. Se on hyvä sopimus EUlle. Yhdistölle kuningaskunnalle se on mahdollisesti historiallisesti huono sopimus. Jotain herra Brock, jonka herra Trump huomasi. Herra Trump kunnioittaa Euroopan suuria jäs- kansakuntia, eikä hän ole yhdenkään vihollinen. Herra Barnier, minun täytyy sanoa, että toimittaja meidän puolellamme, koska sehän on, vaikka jokaisen erä ja pelin, että voi uskokaan kuinka onnellinen, että törmästä yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin, joka myöntyy kaikkiin vaatimuksiin, mutta hän sanoo, pyrkii huijaamaan Iso-Britannian suurta yleisöä. Ja 38 minuutissa suuressa Eurooppa-neuvostossa sunnuntaina päätitte kaiken. Se oli siinä ja lounaalle. Äh, se ei mitään illuusioita kotona, että olisimme itsenäinen maa, ei enää ole. En usko, että musta oli kuivunutkaan, kun Ranskan presidentti Macron sanoi, ja hän päätti alkaa meidän uhkailumme Tiedämme, että ranskalaiset Englannin kanavan länsipuolella saa 90 prosenttia kolja, koljasta, mutta, mä saan, mutta tosiasia on, että tämä poliittinen julistus sinä, että meille mitään ei tarvitse antaa meille mitään. Siksi tämä kaatuu parlamentissa ja luultavasti isolla äänten enemmistöllä. Herra Barnier, sanotte, että tämä on ainoa mahdollinen sopimus. Mutta tätä sopimusta ei hyväksytä. Meidän täytyy kaikkien varttua ja hyväksyä, että nyt on suuri mahdollisuus, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee 29.3. VTO-ehdoin ilman erosopimusta. Me tarvitsemme neuvottelun sopimuksen, jossa on järkevät rajaehdot. Oletteko te valmistuneita siihen? koska tänä aamuna tämä oli, että, että Iso-Britannian parlamentti tulee ratifioimaan tämän. Näin ei tule käymään. Monsieur Le Breton. Merci, Madame la Présidente Kiitoksia puhemies. Britannian kanssa kaksi vuotta sitten päätti lähteä EU-sta. Pitää kunnioittaa sen suverenia päätöstä. Euroopan kansakuntien vapauksien ryhmä, jota edustan, jokaisen kansakunnan suverenus on perusperiaate. On järkyttävää tässä mielessä, että halutaan kyseenalaistaa Brexit ja tällainen pyytö on tehty tuomioistuimen eteen, joka päättää tässä 4. joulukuuta. Olen sitä mieltä, että mikään oikeusjärjestelmä ei voi kyseenalaistaa kansanäänestyksen tuloksia Ranskassa. Perustuslakineuvosto on ymmärtänyt että se ei voi valvoa kansanäänestyksiä. Toivon todellakin, että EUn tuomioistuin hyväksyy, ottaa tässä samanlaisen kannan. Jos se tulkitsee artiklaa, 50 artiklaa perussopimuksessa, e- e- Brexitia vastaan, sitä pitää vastustaa. Suverenius ei ole mikään subjektiivinen kysymys, jota tuomarit päättävät. Se on metajuridinen oikeus. Jokainen kansakunta voi itse vapaasti päättää kohtalostaan. Eläköön Britannian kansakunta, eläköön Brexit. Mr. Carver. Herra Carver. Last week Angela Merkel. Viime viikolla Angela Merkel sanoi ja siteraan, eh, se, mikä meille on tärkeää, että yhdistynyt kuningaskunta ei voi yksipuolisesti päättää, milloin tulliunioni päättyy, vaan eh, tämä eh, aika on päätettävä yhdessä EUn kanssa. Euroopan toimielimet valvovat meitä vuodesta 1973 ja e, jatkavat tätä valvontaa myös Brexit-sopimuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että me olemme kansakunta, joka täytyy anella. Me menetimme tämän Brexit-kansanäänestyksessä äh, äh, johtava ryhmä Isossa Britanniassa huomasi, että kansa haluaa jälleen suvereenisuutensa takaisin. Nyt saimme ymmärtää, että suveresinuutta ei anneta, vaan se otetaan. Tämä on hirveä sopimus siksi, koska EU valvoo Iso-Britannia ja brittipolitiikot, jotka sen allekirjoittavat, heidän on ymmärrettävä, että historia tulee tuomitsemaan heidät ja tuomitsemaan pahasti mm, monet kollegat ovat sanoneet minulle täällä, että e, sitä on uskomatonta, kuinka huono sopimus tämä on Iso-Britannialle, eikä sitä voida viedä läpi näin yksipuolisena. Kiitoksia. Viimeisenä pää-Brexit-neuvottelijamme Michel Barnier. Merci, madame la Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia, jotka ottivat kantaa erityisesti herra Verhofstadt, herra Brock, Roberto Gualtieri, Philip Lambertz, Gabriela Zima, he ilmaisivat ryhmiensä nimissä äh, arvostuksensa meidän tekemämme työtä kohtaan. Tämä on ollut todella kollektiivista työtä, ei suinkaan henkilökohtaista työtä, vaan kollektiivista äh, yhteistyötä ja mielelläni siihen osallistuin, koska olleen tunnen hyvin. Euroopan Parlamentti on itse ollut täällä jäsenenä ja Euro, tietysti Euroopan neuvoston ja komissio näkivät tärkeänä, että tein työtä tavallaan pätevänä työmiehenä. Tässä toivon, että olen pätevä. Ja toimin siis 27 jäsenvaltion ja mm, toimielinten välihenkilönä. Minä tulen välittämään nämä viestit koko tiimilleni, jotka todellakin ansaitsevat nämä kiitoksen sanat ja tulevat tästä rohkaistumaan. Tämä on vakava ja surullinen hetki, niin kuin täällä eri henkilöt sanoivatkin. Herra Farajille sanoisin, että, ja toisillekin, minä en halua harjoittaa mitään polemiikkia, en ole näin koskaan tehnyt, enkä aio tänäänkään alkaa, mutta kuuntelin kaikkia ja haluan vasta kaikille, käydä vuoropuhelua kaikkien kanssa ja jatkossakin tulee näin olemaan, niin kuin Gabriel Zimmer sanoi, nyt on jäljellä vielä ratifiointi ja tulevina kuukausina pitää valmistella tulevia neuvotteluita, joita me tarvitsemme. Tähän liittyy toiset oikeusperusteet, kun, kun puhutaan kumppanusta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, pitää olla valppaita, niin kuin Guy sanoi, siitä, miten tätä pannaan tätä sopimusta ja sen säädöksiä. Tietysti kyse on kansallisten oikeuksista ja minkä takeet pitää konkretisoida, jotta menettelytavat koskien Euroopan kansalaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa, että tämä kaikki sujuu mahdollisimman sujuvasti. Tarvitaan valppautta ja päättäväisyyttä. Äänestys jota odotetaan sitoo molemmin puolin ja sitoo yhdistön kuningaskunta ja kunnioitan kovasti yhdistyneen kuningaskunnan demokraattista keskustelua ja siihen tarvittavaa aikaa. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oman historiansa, oma, omat perinteensä, oma solidaarisuutensa, erityisesti suurena traagisena hetkinä ollut ilmeistä viittaan eh, Euroopan pitkän historian sillä on erittäin laadukasta diplomatiaa, sillä on tärkeä kansantalous, siksi se on suuri maa. Minä todellakin kunnioitan tätä maata ja tämän takia minä toivon, että mahdollisimman nopeasti voimme alkaa tehdä työtä todellisen kumppanuuden puolesta ilman ennakkotapauksia, mitä tulee näiden yhteistoiminta-aiheiden määrään. Pitää vahvistaa liittoutumaamme sen lisäksi, mitä jo nyt teemme monien muiden maiden kanssa kahdenkeskisesti tietenkin, jota tätä kautta voidaan vahvistaa kumppanuuttamme uusissa puitteissa ja haluamme vahvistaa myös ystävyyttämme edelleen. Herra Farage, näissä neuvotteluissa onko nyt sitten näitä myönnytyksiä, joita tehdään tai ei? No ei, siitä ole kysymys ei voida, ei voida ajatella, että tässä olisi voittajia tai häviä. Tässähän kaikki häviävät. Ei ole mitään lisäarvoa. Pitää ottaa huomioon teidän suvereni päätöksenne me no, kunnioitamme tätä brittien suverenia päätöstä, jonka enemmistö näin halusi, ja me tulemme nyt toteuttamaan tätä päätöstä äh, brittihallituksen esittämien kysymysten valossa, joissa heille ei ollut kysy- neuvotteluvaraa. Minä olen puolitoista vuotta tehnyt yhteistyötä Theresa Mayn hallituksen kanssa ja toiminut hänen sanomisen muka- mukaisesti hyväksyen tai en hyväksyä jotakin asioita. Miten haluaisitte, että neuvottele? Brittihallitus ilmaisi tahtonsa lähteä EU-sta järjestettyä kansanäänestyksen asiasta. Sen jälkeen halusi lähteä sisämarkkinoilta pois, koska te ette enää halua noudattaa sääntöpuitteistoa henkilöiden vapaata liikkuvuutta, että halua tunnustaa EU-tuomistuminen rooli, ette halua enää maksaa, ja te lähdette EU-sta ja tulitte koska ette enää halua osallistua yhteiseen kauppapolitiikkaan. Nämä olivat näitä punaisia rajaviivoja, josta teillä ei ollut neuvotteluvaraa. Me noudatamme niitä. Teidän pitää myös kunnioittaa ja noudattaa meidän päättäväisyyttämme säilyttää EU perusta, erityisesti sisämarkkinat. Minulla on kunnia olla sisämarkkinakomissaarina viisi vuotta ja me olemme paljon velkaa Iso-Britannian näissä kysymyksissä. Se on ollut vaikuttanut sen kehitykseen, mutta te nyt haluatte lähteä, koska ei teidän nouda näitä jakamattomia neljää vapautta. Kuunnetaan kovasti herra Van Ordenia. Ei tässä ole kyse joustamattomuudesta. Tässä on kyse vastuusta pelkästään. Meillä on velvollisuus, vastuu, saada aikaan hallittu vetäytyminen ja luoda varmuutta, vakautta silloin, kun Brexit tässä luo epävakautta. Tässä vain hallittu ero luo pohjan luottamukselle ja syvälliselle kunnioittavalle suhteelle, jota me kaikki haluamme. Tämä minä halusin nyt sanoa. Nämä neuvottelut ovat johtuneet siitä, että te haluatte lähteä EU-sta, te päätitte erota ja me pahoittelemme tätä päätöstä. Tämä on tietenkin kielteinen, ollut kielteistä neuvottelua ilman mitään lisäarvoa ja tämän takia me tunnemme, että tämä on hyvin vakava hetki, raskas hetki. Olemme kuitenkin selvänäköisiä meidän puolellamme myös ja opimme tästä tietyt asiat. Ja niin kuin Guy sanoi tai Elmar Brock, että tästä kyllä todellakin voidaan jotakin oppia eh, EU-ssa ja ymmärtää hiukan äänestyksen tuloksen syitä ja tarvittaessa voimme yrittää muuttaa joitakin asioita jotta reagoimme paremmin kansalaisten odotuksiin ja joskus pelonaiheisiin, joita ihmisillä saattaa olla. Me olemme tehneet työtä yhtenäisyyden puolesta, jota Euroopan johtajat ovat halunneet vakavassa geopoliittisessa tilanteessa, jossa nykyään olemme idässä, etelässä, lännessä, hyvin näkee, että joka puolelta on kaikenlaisia hyökkäyksiä, ja me olemme olleet yhtenäisiä 27 jäsenvaltion kesken ja toimielinten kesken voin esittää vain sellaisen toiveen tässä vaiheessa prosessia, joka vielä ei ole loppunut, tie on vielä pitkä ja vielä on jyrkkiä nousuja edessä. Odotamme tässä ensinnäkin 11. joulukuuta äänestystä ja brittien ratifiointia koskien tästä sopimuksesta, joka on ainoa ja paras mahdollinen. Minä haluan vain nöyrästi sanoa, että yhtenäisyys, jonka saimme aikaan näissä kielteisissä negatiivisissa neuvotteluissa Eurooppa-johtajat, joihin te kuulutte, yritätte saada jotenkin tästä nyt jotakin myönteistä asialistaa ja agendaa aikaan. Ja kiitos. Thank you, uh, Michel Barnier. Kiitos Michel Barnier. Haluan kiittää teitä parlamentin ja puhemiehen puolesta, että olette tehneet yhteistyötä parlamentin kanssa ja toimineet avoimesti. Ja kiitän ennen kaikkea tätä kärsivällisyydestä. Ja vielä yksi seikka. Täällä on käyttösanaa roskaa, tai sitä käyt... Well, not in the view... Hobin, te puhutte tästä usein. Te ette ole enemmistönä täällä. I think colleagues this... Mielestäni kollega, tämä keskustelu puhuu puolestaan. Keskustelu päättyy nyt tähän. Tässä oli äsken kommentteja ilman mikrofonia. Ich habe die Regeln schon reingetan. Ja. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt. Seuraava äh, asia esityslistalla on komission ja neuvoston julkilausuma muuttoliikettä koskeva YK Global Compact-aloitetta käsittelevän 10.11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitusten välisen konferenssin valmisteluja. Ensin neuvoston puolesta Rova Stadler. Puhemies, hyvät jäsenet, korkeat edustajat, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella aiheesta jälleen. Sen keskustelun jälleen hankkeen, joka meillä oli Strasbourgissa aikaisemmin tässä kuussa. Olen tietoinen, että parlamentin valtuuskunta tulee olemaan paikalla Marrakeshissa ja että olette erittäin kiinnostuneita tästä konferenssissa, jossa halutaan laatia Global Compact-aloite turvallisesta ja järjestäytyneestä muuttoliikkeestä. Mm, sen jälkeen, kun ensimmäinen luonnos tästä Global Compactista laadittiin. Jäsenvaltiot ovat keskustelleet siitä hyvin paljon sekä Bulgarian että Itävallan puheenjohtajuuskauden aikana. Me myös aktiivisesti osallistuimme keskusteluihin New Yorkissa. Todellakin New Yorkin julkilausuman hyväksymisen jälkeen syyskuussa 2016 EU on ollut aktiivisesti mukana ja panostanut eri valmisteluvaiheissa tähän ensimmäiseen luonnokseen. Kuten tiedätte, neuvostossa ei ole yhteistä kantaa tästä tekstistä. Jäsenvaltiot ovat päättäneet tai ovat päättämisvaiheessa kansallisesta kannastaan. Tämä poliittinen Global Compactin hyväksyminen Marrakeshissa tapahtuu, jota seuraa sitten YK yleiskokouksen hyväksyntä, tulee aloittamaan täytäntöönpanovaiheen. Haluan muistuttaa siitä, että yhteistyö kolmansien maiden ja alueiden kanssa tulee olemaan erittäin tärkeä elementti EUn maahanmuuttopolitiikassa. Vuoropuhelu ja tuki, jota tarjoamme kumppaneillemme erilaisten välineiden käyttä, mukaan lukien EUn Afrikan rahaston kautta, on Äh, osoitus siitä, että politiikkamme ottaa huomioon äh, alkuperä, äh, läpikulku ja kohdemaiden erilaiset tarpeet. Voin vakuuttaa teille, että neuvosto- ja puheenjohtajavaltio tulevat tekemään työtä tämän tavoitteen puolesta. Kiitoksia. Kiitos ministeri Edstadler ja seuraavaksi komission varapuheenjohtaja, ulko- ja turvallisuusasioiden korkea edustaja Rova Mogherini. Paljon kiitoksia, puhemies. Hyvät herrat ja naiset edustajat, kiitos siitä jatkuvasta huomiosta, jota osoitatte YK työlle maahanmuuttoon parissa, joka on aikamme avainteemoja ja myös EUn työn teemoja. Ja työskentelemme jäsenmaiden parlamentin kanssa. On kaksi virhettä, jota ei saa tehdä keskustelussamme tästä sopimuksesta, kompaktista. Ensinnäkin ajatus, että olisi jonkunlainen globaalin sopimuksen ja kansallisten etujen välillä. Asia nyt on päinvastoin. Jos me haluamme kansallisessa sen edun mukaisesti hallita maahanmuuttoa, ja uskoa, että näin on. Jos me haluamme, että asiat ovat äh, järjestyksessä inhimillisiä, niin silloin tämä globaali kompakti on meidän edossa. Ja sitten ajatus, että tämä olisi taistelu pohjois etelän välillä, kehittyvien ja kehitysmaiden välillä. Päivästä ne on totta. Mainitsin sen, että suurimmat suurin osa maista, Afrikassa erityisesti, on sekä lähtömaita että kohdemaita. Ei tämä ole pohjoinen ja etelä vastaan, tai etelä pohjoista vastaan. Meillä on kaikilla etuja siinä, että me hallitsemme maahanmuuttoa ja investoimme niillä alueilla, jotka hyötyvät sitä enemmän. Ja liikkuvuuden täytyy olla järjestäytynyt. Silloin kun me ymmärrämme, että kumppanuus on se, mitä tarvitsemme, sitä parempi, koska olemme kaikki samassa veneessä. Kukaan maa ei, ei järjestä näitä asioita yksin, ei Euroopassa eikä muualla, ja kaikilla mailla on etunsa puuttua tähän tehokkaasti. Pankin muun YK pääsihteerin aloite maahanmuuton suhteen, joka oli 2016 YKssa sitä me tuimme sitten hyväksymme yhdessä New Yorkin julkilausuma, joka aloitti työn näistä kahdesta maailmanlaajuisesta sopimuksesta turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista. Tämä olisi saavutus eurooppalaisille, koska maahanmuuttokriisin keskellä Euroopassa musta puhun nyt Euroopasta, mutta muistutan, että tällainen kriisi on kaikkialla maailmassa koko ajan. Kesän 2016 jälkeen Euroopan maahanmuuttokriisin keskellä Eurooppa, me, me halusimme että kansainvälinen yhteisö luo kumppanuuksia, osallistuu ratkaisujen, myönteistä ratkaisujen löytämiseen ja siitä alkoi tämä prosessi. Ja, ja tässä me myöskin otimme osaa aktiivisesti näiden selkeiden yhteisten kantojen luomiseksi, mikä on mahdollistanut äh, meitä saamaan aikaan tällaisen sopimuksen, joka kaikkiin päävaatimuksiimme vastaa. Tiedän, että täällä sanottiin selkeästi täysistunnossa Strasbourgissa, että me pahoittelemme joidenkin EU-maiden päätöstä olla osallistumatta tähän. Koska meistä tämä kehikko luo pohjan kansainväliselle vuoropuolelle. Ja tämä on nyt ongelma. Ensimmäiset tulokset täytyy konsolidoida, mutta meidän täytyy tarjota maahanmuuttajalle mahdollisuuksia välttää epäsäännöllistä maahanmuuttoa. Meidän täytyy tarttua vaikeisiin asioihin, kuten sisäinen maahanmuutto. Ja ratkaisut löytyvät kumppanuuden avulla, keskenäisen yhteisymmärryksen avulla. Nämä ovat kaikki osa tätä kompaktia. Tästä on jotakin väärinkäsityksiä ja muutaman painot otan esille. Nämä ovat minulle ilmeisiä, mutta ehkäpä niitä täytyy painottaa kansallisten väärinkäsityksen vuoksi. Tämä ei ole oikeudellisesti sitova kehikko. Kansallisparlamentit ja EU ovat ymmärtäneet, että heti alusta se ei luo oikeudellisia velvoitteita. Se on menu, politiikkatoimia, parhaita käytänteitä, joista jäsenvaltiot voivat poimia omansa yhteistyössä poimia välineitä maahanmuuton alueella – tässä kunnioitetaan kansallisten suverenia oikeutta valita vaihtoehtonsa. Ja me eurooppalaiset halusimme tätä mahdollisuutta ja me tarvitsemme sitä. Me jo EU-ssa työskentelemme ää, niiden mahdollisuuksien parissa, joita globaali kompakti tarjoaa. Me työskentelemme kansainvälisen maahanmuuttojärjestön kanssa, joka johtaa tämän kompaktin täytäntöpanoa. Se johtaa kokemuksien vaihtoon. Tässä me etsimme ratkaisuja asian, joka on luonteeltaan globaali. Me myöskin tuomme kumppanuksia alueellisella ja paikallisella ja globaalilla tasolla. Globaalisesti tämä kompakti tulee olemaan hyvä pohja osana sitä, joka on e- lähestymistapaa, joka meillä on Euroopassa yhdessä hyväksytty. Teidän panoksenne parlamenttina on tärkeä. Paulus, komissaari Paulus vetää joulukuussa Euroopan delegaatiota. Sitä olen oikein iloinen, että parlamentin jäsenet ottavat osaa Marrakesin kansainvälisen kokouksen ja uskon, että parlamentin rooli on ratkaiseva – Arvostan kovasti Euroopan parlamentin suurta kiinnostusta ja omistautumista, ja me olemme täysin sitoutuneita työskentelemään teidän kanssa yhdessä. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Nyt kollega Sofko, puolitoista minuuttia. Poštovana uvažena povjerenice. Puhemies, arvoisa komission jäsen. AFET-valiokunnan jäsenenä, valiokunnan jäsenenä olemme tietoisia siitä, että monet keskeiset kysymykset muuttoliikkeessä ovat osoittaneet, että näillä maahanmuuttajilla on sama tarkoitus. He haluavat parempaa elämää itselleen ja perheilleen. Länsi-Balkanin alue on nähnyt valtavat muuttajavirrat läntisen Eurooppaan. Kroatialla on pitkä ulkoraja ja meidät on altistettu näille muuttoaalloille. EU-jäsenvaltiot, yhdistyneen kuningaskunnan jäsen, anteeksi, YK jäsenvaltioiden pitäisi suhtautua hän erikseen, vaan toimia yhdessä ja pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja. Olen pahoillani siitä, että tämä on ristiriitainen kysymys, mutta minä toivon, että löydämme kultaisen keskitien niiden mukaisesti, jotka Euroopan parlamentti päätöslauselmalla on esittänyt. Olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan edustain EPPtä. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Fa. Kiitoksia kollega Sofko ja seuraavaksi kollega Fajon puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Useammat eurooppalaiset hallitukset ovat tehneet päätöksen hylätä tämä Global Compact ja me emme voi olla hiljaa. Poliitikkojen tehtävä on olla perustelematta mm, tällaisia päätöksiä. Euroopan parlamentti tuki tätä Global Compactia, koska se korostaa universaaleja ihmisoikeuksia. kaikkiin ne, jotka sanovat, että siirtolaisuus tarkoittaa länsimaisen sivilisaation romahdusta. Tällaisia puheenvuoroja kuulemme myös Sloveniassa. Heille minun on sanottava, että tällainen pelottelu on väärää ja harhaanjohtajaa. Kyse on poliittisesta julkilausumasta, joka perustuu yhteistyölle ja valtioiden riippumattomuudelle ja vastuunjaolle ja kansainväliselle oikeudelle ja maahanmuuttajat eivät ole pakolaisten kanssa samalla tasolla. Tulin juuri Nigerissä. Siellä ihmiset joka päivä taistelevat arvokkaasti elämästä, koska rikkaat läntiset maat sortavat ja hyödyntävät luonnonvaroja. Kiitoksia. Sitten kollega Vistisen yksi minuutti. Varakukseen julistus on kulttuuriradikin liberaalien ilmaisten julistus, joka on johtanut Euroopan siihen suohon, joka mä näen, että joissa jäsenvaltiot käytäneet toisiaan vastaan, kun ei voida hallita tätä ma- valtavaa laitonta maahanmuuttoa. Ja mikä se on ratkaisu, jos kysyy YKlta? Se on se, että tunnustetaan sellaisia käsityksiä kuin ilmastopakollinen. Se antaa maahanmuuttajille sosiaalisia oikeuksia ja siinä puhutaan integraatiosta, sen sitä puhutetaan kotiin lähettämisestä sellaisten maahanmuuttajien, joiden läsnäolo perustuu väliaikaiseen suojeluun. Me emme halua olla tällaisen järjestötön dokumentin jäseniä. Ja Sveitsi, USA, Australia, järkevät maatkin ovat irtautuneet siitä. Mutta oma maani Tanska ei ole päättänyt vielä siitä, että se ei allekirjoita Markesin sopimasta, vaikka hallituksen linja on täysin sen sisäistä vastaan, ja sitten käännö oman hallituksen puolelle, että sen pitäisi mm, äh, puhua järkevästi, jolle älkää ole kirjoittaa tätä, tätä älytöntä YK-tekstiä. Kiitoksia kollega Vistisen. Seuraavaksi kollega Sargentini, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. puhemies. Skitsofrenia Täällä valtionsihteeri puhui tavallaan hallituksen nimissä, e, e, Euroopan neuvoston nimissä kiesi sitä asiaa, mutta hallitus ei, siellä ei halua allekirjoittaa. Sitten Rova Mogherini, hän edustavaan, vaan, vaan myös neuvostoa ja hän taas hyväksyy globaalin sopimuksen hallitulle turvalliselle maahanmuutolle nyt todella hullua. Se, että Trump ei suostutaan, se on ihan loogista, mutta me täällä Euroopassa pehmeät voimat valitsevat ja me haluaisin muistuttaa, että sopimuksia voidaan tehdä ja huolehtia, että pakolaislapset pääsevät kouluun, että on politiikkaa muuttoliikkeestä ja että ihmisillä on paperit ja voivat, voivat oleskella virasta. Tämä oli meidän hetkemme huolehtia siitä, että emme enää ole panttivakkina tässä 2015 pakolaiskriisissä. Mutta mitä me sitten teemme? Tähän tästä sisäpiirin peliä, Ja sanomme, että näiden ehtojen pitää sitten kuulua myös tai sitoa myös Aasiaa ja Afrikkaa yhtä lailla kuin meitä. Kiitoksia kollega Argentiini ja seuraavaksi eh, kollega Björk yksi minuutti. Kiitoksia. On ällistyttävää, että useat EU-maat nationalismin ja rasismin paineissa ovat irtautuneet tästä globaalista sekä sopimuksista ja kontaktista. Vasemmiston puolesta Marrakesin tekstissä on suuria ongelmia, mutta me täysin tuemme sitä, että täytyy löytää globaaleja tavoitteita ja prosesseja, jotka takaavat maahan muuton YK raameissa. Maahanmuutto ei ole ongelma, vaan esimerkiksi maahanmuuttajien väärin hyväksikäyttö ja työmarkkinoilla. asekaupan ongelma. Meidän ilmastopäätökset aiheuttavat sitä, että ihmiset hakeutuvat muualle, muuttavat ja Tämä täytyy muuttua. Meidän täytyy käydä näitä neuvotteluja tasavertaista pohjalta, mutta minä uskon, että tämä epäonnistuminen osoittaa ihan selkeästi myös sen, että EU on väärällä tiellä, kun, se ei, kun emme kykene kotona sopimaan asioita, kun me otamme arvokkaasta vastaan ää, pakolaiset ja yhä kuolevat välimerelle. Meillä on tuhansia rajavartijoita sen, että keskustelisimme siitä, mitä ottaisimme ihmisoikeuksia kunnittavalla aktiivisella tavalla ihmisiä vastaan. Tämä keskustelu on hir... ja mikrofoni katkaisti. Dank, Frau Kollegin Björk. Kiitoksia kollega Björk. Seuraavaksi kollega Moitsen yksi minuutti. Puhemies, me puhumme jälleen kerran äh, maahanmuuton Global Compactista, koska vasemmisto, vihreä, utopistinen maahanmuuttolobby ajattelee, että tämä parlamentti äh, puolustaisi äh, rajatonta maahanmuuttoa. Päinvastoin eilen vihdoin myös Italian hallitus äh, päätti olla hyväksymättä tätä Global Compactia. Nyt näitä valtioita on yhä enemmän, jotka hylkäävät tämän absurdin agendan. Yhdysvallat, Australia ja Israel hylkäävät tämän kompaktin. Unkari, Itävalta, Puola, Tsekki, Slovakia, Belgiassa on hallituskriisi, Saksassakin on kriisi, koska tähän asti se, että kannattajat alkavat nyt ymmärtää, millaiseen hulluuteen Rova Merkel maamme haluaa jälleen kerran johtaa. Eli kukaan ei nyt saa sanoa, että Euroopan parlamentti on eh, jotenkin yhtenäisesti eh, tämän eh, sopimuksen takana. Se ei ole totta. Unohtakaa nämä väärät uutiset. Ennen kuin liian myöhäistä pysäytetään tämä itsemurha sopimus. Kollegi Moiten, es folgt... Kiitoksia kollega Moiten. Seuraavaksi kollega Vilimski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisat äh, naiset ja herrat, hyvä päivä alkaa äh, vielä yhdellä maalla, joka ei tätä yk sopimusta halua hyväksyä. Eilen siis Italia. Kiitos Matteo Salvinille äh, samoin kuin Äh, Itävallassa Heinz Christian Strache oli äh, se henkilö, joka sai äh, maan jättäytymään sopimuksen ulkopuolelle. Unkari, Puola, Tsekki, Slovakia, Slovenia, Yhdysvallat, yhä useammat sanovat ei. Ja jos katsoo tätä tarkkaan, niin katsoo tarkkaan YK päätavoitteita, niin se ei liity mitenkään tähän sopimukseen. Päätavoitteet ovat rauha, turvallisuus, ystävyys, ihmisoikeudet, aseista riisunta, mutta YK tavoitteena ei varmasti ole tavoitteena se, että maailmanlaajuisesti pitäisi maahanmuuttokysymys ratkaista ja tällä tavoin puuttua kansallisten parlamenttien toimivaltuuksiin. Tämä kompakt on huono, yhä useammat maat ymmärtävät sen ja olen iloinen jokaisesta maasta, joka siihen ei liity. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Vilimski ja seuraavaksi kollega Voigt yksi minuutti. Niin, kiitoksia puhemies. Minä olen jo hyvin yllättynyt, Rova Mogherini, jos voitte sanoa, että tämä sopimus ei ole velvoittavaa kansakunnille, jos kansakuntien neljän vuoden kuluttua Öö, ne tarkastetaan, että ovatko ne panneet nämä toimenpiteet täytäntöön, jotka sopimuksessa lukevat. Ja jos nyt ajattelen, että integraatio on uusi avainsana ja palautuksia ei enää edes ajatella, ei edes ajatella sitä, öö, mitä Geneven öö, pakolaissopimus sanoo, nimittäin, että ne pakolaiset on että pakolaiset on palautettava, kun heidän maassaan vallitsee jälleen rauha. Kaikkea tätä ei enää ajatella. Integraatio on tulevaisuuden taikasana eikä palautus. Euroopan kansat ovat uhanalaisena tämän sopimuksen kautta ja monet kansakunnat eivät ole allekirjoittaneet tätä ja uskon, että Tämä eh, sopimus ei myöskään maahanmuuttajille tuo todellista tulevaisuutta. Tulevaisuuden ei pitäisi olla se, että tullaan Eurooppaan. Kiitoksia kollega Foik. Seuraavaksi kollega Koratsa Bilt, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, varapuheenjohtaja Mogherini. Globaali Lesbos on tärkeä, koska se tunnustaa muuttoliikkeen globaalina haasteena, jossa tarvitaan globaalia ratkaisua. Tässä ei ole mitään sitovuutta ja rikkaampien maiden pitää jakaa vastuunsa ja tehdä, harjoittaa enemmän uudelleen sijoittamista. Olen pahoillani siitä, että Trump käänsi selkänsä, mutta vieläkin pahempaa. Jotkut jäsenvaltiotkin kävelevät salista pois. Sanot, sanot menkää kotiin, pysykää siellä. Se ei ole mikään ratkaisu. Mikään valtio ei ole yksin hoitaa maahan, mutta yhteinen eurooppalainen reaktio ja globaali yhteistyö on tapa edetä tässä asiassa ja perustaa laajuinen maahanmuutto, koska meidän pitää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ennaltaehkäisyn, eh, ihmisvaihdon torjunnan kaupan torjunnan puolesta. Täytyy myös investoida pitkällä aikavälillä Afrikkaan. Olin Agadisan Nigerissä delegaatiossa ja kiitän. Kiitos EUn tehokkaan toiminnan. Me olemme vähentäneet maahanmuuttoa, olemme pelastaneet ihmishenkiä, me toimme ihmiskauppeita vastaan. Enemmän tällaista kumppanuutta ja odotan mielenkiinnolla e että saan osallistua parlamentin delegaation. Koratsa. Kiitoksia edustaja Koratsa Belt. Sitten edustaja Niedermüller. A Global Compact fontos hozzájárulás a migráció, a menekültügy globális kihívására Tämä Global Compact on eh, panos joihinkin vastauksiin maahanmuutosta. Se on puitteisto, joka luo selkeät säännöt ja ei kyseenalaista ihmisen oikeutta turvapaikkaan. On kovin ikävää, että jotkut Euroopan valtiot eivät halua liittyä siihen. Ne, jotka hylkäävät tämän julkilausuman, eivätkä ole kiinnostuneita ratkaisusta, vaan ovat kiinnostuneita siitä, että maahanmuutto jatkossakin on ongelma – sen takia, että sillä tavoin he saavat siitä poliittista pääomaa. Tämä on epäinhimillistä ja seuraukset tulevat koskettamaan meitä kaikkia meidän täytyy vastustaa rasismia ja mukalaisvihaa. Kiitoksia kollega Niedermüller. Seuraavaksi kollega Fitto yksi minuutti. Kiitos puhemies. Varapuheenjohtaja Mogherini sanoi, että Global Compact, sillä ei ole mitään oikeudellista tai sitovuutta maille. 11. päivä Marrakesissa eh, järjestetään suuri kokous, ja keskustellaan tästä, onko näin. Kun on kyse maahanmuutosta, se on ollut suuri epäonnistuminen eh, politiikassa, eh, niin siellä käydään nyt poliittista ja kulttuurista peliä tämän globaali kompaktin kanssa. Ja on aivan normaalia, että tätä ei allekirjoita, koska epävarmuus on suurin tunne tässä. Tässä yritetään ainoastaan luoda tällaista kohdistettua poliittista tointa, jotta voidaan kulkea eteenpäin väärällä tiellä. Äh, monet puhuivat täällä Italiasta. Italia on keskustellut muutaman päivän nyt Global äh, Compactista. Kiitos Giorgia Melonin, joka äh, nyt meillä on hallitus, jossa tilanne on epäselvä. Salvini sanoi, että se ei halua yhtyä, toi, mennä Marrakeshiin nyt neuvoston puheenjohtaja sanoo, että kyllä, tilanne on hyvin erilainen. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Borgetio. Kiitos. Minä en Sitaira Salvinia, vaan Franciscus, Paavi Franciskusta, joka sanoi, että Euroopan pitää selvästi puolustaa omaa kulttuurista identiteettiään meidän on puolustettava myös kansalaisten oikeuksia. Meidän on autettava näitä kansoja heidän maissaan tajani pitää tämä Marshall-suunnitelmana. Tässä sanotaan, että halutaan puolustaa valtioiden toimivaltuuksia, mutta sitten puhutaan kansainvälisestä sopimuksesta. Minä uskon, että meidän on kuunneltavan niitä, joilla on jonkinlainen näkemys Euroopasta, kuten Franciskusella, Jos Franciscus ei olisi sanonut näin, niin minä allekirjoittaisin tämän heti. Jos hän olisi tämän kirjoittanut, niin minä allekirjoittaisin tämän heti. Äh, kyllä me italaiset äh, ajattelemme niitä ihmisiä, jotka äh, pakenevat vainoa, mutta nyt ei saada enää käydä kauppaa maahanmuuttajilla. Kiitoksia herra Borgetsio ja seuraavaksi kollega Kienkä, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä tulen olemaan Marrakesissa parlamentin valtuuskunnan kanssa. Global Compact on käännekohta äh, maailmanlaajuisesti maahanmuuttokysymyksessä. Se antaa jatkuvuutta työllemme, joka äh, alkoi päätöslauselmalla holistista lähestymistavasta maahanmuuttoon. On liikaa jäsenvaltioita, jotka haluavat sabotoida tätä äh, hallitusten välistä sopimusta. Näille maille haluaisin sanoa, erityisesti minun maalleni haluaisin sanoa, että menkää sinne. Orban Salvini ja kaikki te, jotka olette näin näin ajatelleet, menkää Marrakeshiin, menkää minun kanssani, menkää meidän kanssamme sinne. Jos vastustaa Global Compactia, niin se ei tarkoita vain, että vastustaa turvallisempaa ja säännönmukaisempaa maahanmuuttoja, mutta vielä pahempaa, että vastustaa maahanmuuttajien ihmisoikeuksia Tämä on historiaa. Maahanmuutto tulee jatkumaan. Meidän täytyy olla vastuullisia ja puuttua mm, maahanmuuton juurisyihin. Jälleen kerran nousee esiin Italian hallituksen tekopyhyys, joka sarnaa siitä, että siirtolaisuus on ratkaistava solidaarisesti ja sitten vastustaa globaaleja ratkaisuja. Kiitoksia kollega Kienge. Nyt menemme menettelyyn jossa otetaan puhujia puhujalistan ulkopuolelta ja minulla on nyt e kaksi kertaa enemmän puhujia kuin mitä meillä on aikaa ja siksi pyydän ymmärtämystä, jos en voi kaikkia kollegoita ottaa. Kollega Sver. Spoštovani gospod predsedujoči, jaz sem eden tistih, ki nasprotuje Marakeški deklaraciji. Kiitoksia. Minä vastustan tätä Marrakeshin Global kompaktia. Minä vastustan sitä. Australia, Israel, Australia, Israel ja kymmenen jäsenvaltiota ovat jo päättäneet olla tukematta tätä sopimusta. Se ei siis ole maailmanlaajuinen sopimus. 70 äh, prosenttia väestöstä vastustaa tätä. Poliittiset puolueetkaan eivät ole yksimielisiä, eivätkä erityisesti äh, äh, julkinen mielipite Euroopassa tai maailmanlaajuisesti. Tämä on huono teksti, eikä myöskään ole totta, että tämä sopimus ei muka olisi oikeudellisesti sitova. Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova. Minä siis vastustan sitä koska siirtolaisuuden ohjaaminen tulee sitä kautta vielä vaikeammaksi. Euroopan unionin pitäisi antaa enemmän määrärahoja lähtömaille. Kiitoksia kollega Sver. Seuraavaksi kollega Freund. Kiitos puhemies. Aivan selvästi ne, jotka hylkäävät tämän maahanmuuttosopimuksen, eivät ole sitä lukeneet. He ajattelevat vain populismia ja puoluepolitiikkaa. Tässä sopimuksessa esimerkiksi sanotaan, että kerätään tietoja, jotta olisi pohjaa siirtolaispolitiikalle, tai että yritetään ehkäistä niitä syitä, minkä takia ihmiset lähtevät kotimaistaan, tai että että yritetään kerätä korrekteja ja oikea-aikaisia tietoja kaikissa vaiheissa, tai että ihmiselämiä pelastaa tavoitetaan ja koordinoidaan hävinneiden maahanmuuttajien etsintää. Torjutaan myöskin ihmissalakuljettajia tai puhutaan koordinoidusta rajahallinnasta. Meidän hallituksemme edes haluaa, että luodaan mahdollisuuksia nopeammille ja kustannustehokkaille palautuksille. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Freund. Kiitos kollega Freund. Seuraavaksi kollega Tomasic.

ylittävät rajat ja menevät länteen. Ja kukaan ei ota tätä vakavasti. He vaarantavat meidät kaikki. Maahanmuuton täytyy olla turvallista, turvallista maahanmuuttajille ja meille. On paljon ihmisiä, jotka saapuvat maihimme, emmekä me tiedä keitä he ovat tai mitkä heidän aikomuksensa on. Israel, Yhdysvallat, Australia – ja joukko EU-maita on hylännyt tämän sekasopimuksen. Yes. Ja sopimusta kannattaa lähinnä lähtömaat, eivätkä vastaan ottamaan, että tämä vain pahentaa ongelmaa. Tomasic. Kiitoksia kollega Tomasic. Seuraavaksi kollega Scholtes. Tak, globalni dogovor svida bi potrebovali že mnogo prej. Kiitoksia. Tämä tätä globaalia sopimusta tarvitsemme tietenkin. Sitä kautta voisimme helpommin ratkaista monia ongelmia, jotka tänään ovat käsittelyssä. Tämä globaali sopimus tarkoittaa tehokasta siirtolaisvirtojen ohjausta. Se tarkoittaa myös jäsenvaltioiden riippumattomuuden puolustamista. Tämä sopimus on hyvin kunnianhimoinen. Ja jos me luemme kaikki tavoitteet tässä Global Compactissa, voimme nähdä, että tämä sopimus tarjoaa paljon ratkaisuja. E, enkä usko, että on järkevää vastustaa tätä. Kiitoksia kollega Scholtes. Ja lopuksi kollega Epitideos. Puhemies, kansainvälinen maahanmuuttosopimus on turha ja myös vaarallinen. Ensinnäkin se tunnustaa oikeuden massa muuttoliikkeelle taloudellisista syistä, ja tämä oikeus annetaan kelle tahansa kolmansista maista, kuka tahansa, joka vain päättää tulla äh, eu tai USAhan, ja on syntynyt hämmennystä siitä, kuka on laillinen, kuka on laiton, mitä tulee maahanmuuttajiin. Tämä vaikuttaa, ja näin ollen jäsenvaltiot eivät voi harjoittaa riippumatonta maahanmuuttopolitiikkaa ja suojata rajojaan ja tämä vaara vain e- etenee, koska sit, täällä on kuvattu tällaisia sitomattomia velvoitteita, niistä voi hyvinkin tulla lakisääteisiä ja sitovia jatkossa. Ja kun ajatellaan vasemmiston päättäväisyyttä asiassa, minä uskon, että näin asiat tulevat jatkossa etenemään ja laiton siirtolaisuus tehdään lailliseksi. Kiitoksia. Ja nyt lopuksi vielä komission varapuheenjohtaja Rova Mogherini. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, puhemies. Alle painetaan, että puhun täällä komission puolesta. Itävalta puhuu neuvoston puolesta ja Euroopan unionilla on selkeä kanta globaaliin kompaktiin. Me eurooppalaiset olemme aloittaneet sen YK on äh, kehikossa. haluamme kumppanuutta ja puitteet hallita maahanmuuttoa. Af- olemme aloittaneet tämän ja Afrikan ja Aasian rahastoilla muun muassa. Minun on vaikea puhua, jos joku puhuu kovaan äänen tässä vieressäni. Me aloitimme tämän prosessin YK on kehikossa. Me halusimme poliittiseen lähestymistavan, joka oli oikeasti sitova luodaksemme kumppanuksia, koska me eurooppalaiset näimme mielestäni aika myöhään 2015-2016, mutta me kuitenkin huomasimme, että tarvitsemme voimakkaita kumppanuksia lähtömaiden, transitmaiden ja vastaanottavien maiden kanssa, jotta meillä olisi yhteinen lähestymistapa hallita maahanmuuttoa, käydä ihmisellä vastaan ja tarttua vaikeisiinkin asioihin, kuten mainitsit – kuten palauttamiseen tehokkaasti. Prosessi on vaikea, mutta prosessi näkyy nyt kompaktissa, joka lähti eurooppalaisesta lähestymistavasta ja on siirtynyt globaalille tasolle. Kuten sanoin, tämä heijastaa paljon teon lähestymistapaa ja työtä, jota teemme kumppaneittamme kanssa. Mukaan lukien työmme kansainvälisen maahanmuuttojärjestön ja UNHCRn kanssa – Markasminen delegaatio, jota vetää komission jäsen Avramopoulos, mutta me aktiivisesti omistamme aikaa YKlle, joka on järjestelmälle. Saatte tietää, vaan ehkä tiedä, että tästä on äänestys YKn yleiskokouksessa, jossa YKn jäsenet äänestävät, mutta komissio tulee jatkamaan työtään YK-järjestelmässä, joka on kumppaneiden kanssa globaalisti tämän agenda täytäntöön panemiseksi koska olemme nähneet tätä ensimmäisen vuoden aikana, jolloin olemme tehneet työtä globaalin kompaktin linjoilla, olemme alkaneet saada aikaan tuloksia. Eli tähän suuntaan jatkamme työtä. Investoimme globaali kompaktin sen täytäntöönpanoon. Se on poliittinen, ei-sitova yhteistyökehys, joka ohjaa meitä seuraavana vuosikymmeninä. Vielen Dank, Frau Kiitoksia, hyvä komissio sen Mogherini ja nyt ministeri Ed Stadler. Thank you, president. Kiitoksia puhemies. Korkea edustaja, arvoisat parlamentin jäsenet, oli hyödyllistä keskustella tänään. Ajattelen ensi kuukauden konferenssia ja tätä yleissopimusta. Haluaisin lopuksi vielä toistaa, minkä sanoin jo alussa, se seikka nimittäin, että yleisesti, ottaen muuttoliike, siirtolaisuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa tulee olemaan korkealla ne, neuvoston ja puheenjohtajavaltion asialistalla, joten jatkossakin haluamme myötävaikuttaa tähän keskusteluun. Haluaisin kiittää teitä, että sitten kysymyksiä, huolenaiheita, pelonaiheitanne, epäilyksen kohteitanne ja muutenkin ajatuksianne. Kiitoksia. Dank. Paljon kiitoksia, hyvä ministeri Edstadler. Tähän päättyy tämä keskustelu. Seuraavana kohtana esityslistalla meillä on äh, suullinen kysymys komissiolle koskien vammaisten naisten tilannetta. Ja kysymyksen laatia on Rova Estaras Ferragut ja hän saa ensimmäisenä puheenvuoron. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Tänään puhumme 46 000 vammaisen naisen puolesta. He edustavat 16,6 prosenttia kokonaisväestöstä. Nyt haluamme suurempaa näkyvyyttä heille, olemme heidän äänensä, haluamme sellaisen imakon, joka todellakin edistää heidän oikeuksensa, oikeuksiaan he ovat ennen kaikkea ihmisiä, kansalaisia, heitä ei voida määritellä vammaisuuden pohjalta, eivätkä he tätä haluakaan. Päivittäin heidän edessä on samat ongelmat kuin muillakin naisilla. He ovat ja tyttärejä, työntekijöitä. Heillä on valtavasti lahjakkuutta ja kykyä ja he rikastuttavat yhteiskuntaa. Me tehdään sitä monimuotoisemman ratkaisevan tärkeää heidän myötävaikutuksensa ja siksi heidän toimintansa pitää edistää ja olla varma, että suunnitelmat, joilla noita näillä naisilla on, tulevat kuulluiksi. Tänään tämän keskustelun myötä tulemme luomaan myönteistä tietoisuutta monimuotoisuudesta ja me toimimme niin, että erilaisuuden kulttuuri on vallalla, koska tätä kautta saadaan ennen kaikkea sosiaalisia etuja aikaan. Näiden naisten edessä on päivittäin haasteita, jotka tekevät heidät näkymättömiksi. Heitä ei kuulla, nähdä eikä kuunnella. Ja he elävät toisella tavalla, heillä ei ole liikkuvuutta, vammaiset naiset ovat naisia, jotka yhteiskunta sulkee ulos. Usein kyse on henkisistä esteistä. Heidät tehdään näkymättömiksi ja näin syntyy valtavasti erilaista syrjintää kaikilla eli eri sektorilla. Kaikissa maissa puhumme koulutuksesta, osallistuvasta koulutuksesta, joka tarkoittaa sitä, että kaikki osallistumme vapaasti yhteiskunnan toimintaan ja kaikki vaikutamme sen toimintaan. Kun syrjitään koulunnassa, silloin syyllistytään pidemmällä aikavälillä tällaisen syrjintään. Näin ei, tätä ei voida hyväksyä. Koulutustyö ovat välineitä voida olla yhteydessä yhteiskuntaan ja osallistua sen kaikkiin osa-alueisiin. Vain 18,8 prosenttia vammaista naisista on työssä EU:ssa paljon vähemmän kuin vastaavassa tilanteessa olevat miehet taas saatikka sitten ihmiset, joilla ei ole mitään vammaa. Digitaalisuus on, digitaalisuus on myös tärkeää, koska monet näistä henkilöistä on yli 60 vuotta. Meidän tarvitsemme strategian ikääntyneimmille vammaisille naisille. Näistä tässä mielessä pitää puhua myös siitä, että voidaan täysin osallistua kaiken yhteiskunnan toimintaan. He eivät saada minkään asian syrjään ja pitää tietenkin taata naisten osallisuuden hiljattain muutettiin lakia Espanjassa. Tässä mielessä me puhumme yhtäläistä kohtelusta. Kaikki ovat tasa-arvoisia Euroopan arvojen kannalta. Siksi pitää, tarvitaan aktiivista julkista politiikkaa, joka estää tasa-arvon toteutumisen, antaa oikeudenmukaista tehokasta tietoa näille naisille, jotta he voivat nauttia oikeuksistaan. Esteettömyys on ennakkoedellytys, jotta voi osallistua yhtä lailla kuin muut. 8. marraskuuta meillä kerrottiin, että komissio on myöntänyt aloittaa tällaisen esteettömyysohjelman. Se on askel eteenpäin, että saadaan aikaan Eurooppa ilman esteitä. Esteettömyys, esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikki tapahtuu kaikilla kielillä eri muodoin. Ajatelkaa esimerkiksi, että gynekologissa tut... joskus siis naiset eivät pääse edes gynekologille tai moniin muihin terveyspalveluihin ja sitten on monenlaista väkivaltaa heitä kohtaan, puuttuu tukea, ajatellen äitiyttä ja tiedotusta ja niin edelleen. Täytyy lopettaa tällaiset estet, joita on olemassa. Sosiaalinen pilari on mahdollisuus ottaa mukaan vammaiset naiset ja saada heidät aktiivisiksi toimijoiksi. Me puhumme myös ihmisarvosta. Täytyy päästä eroon hiljaisuudesta, äh, häirinnästä, joka kohdistuu näihin naisiin. Yksi kolmesta vammaista naisesta on joutunut tai joutuu joutuu väkivallan kohteeksi, joka perustuu sukupuoleen. Siksi tarvitsemme tukistrategiaa. Tässä mielessä me haluamme puhua myös muun tyyppisestä syrjinnästä, kuten pakkoabortit tai heidät suljetaan pois aborttioikeuden piiristä tai heillä on mahdollisuus äitiyteen se on myös syrjintää ja on epäinhimillistä kohtelua. Sitten pitää puhua siitä, että tarvitaan indikaattoreita, että tiedämme, mikä on näiden naisten todellinen tilanne. Tarvitaan indikaattoreita, jotka perustuvat vammaisuuteen tai sukupuoleen. Ja tätä tutkimusta pitää tehdä kaikilla saroilla. Sitten sanoin juuri, että viides pyrkimys kestävissä tavoitteissa liittyi vammaisiin naisiin. Ja nyt meillä on tilaisuus oppia, kuunnella, elää, luoda yhdessä. Se, että on nainen ja vammainen, sanoi yksi ystäväni, se on minusta hienoa, mutta minulla on monia e, vammoja niin kuin muillakin, mutta ennen kaikkea olen ihminen, jolla on kaikki ne oikeudet, jotka minulle kuuluvat. Toivottavasti en koskaan joudu enää perustelemaan, miksi minullakin pitäisi olla oikeuksia, sanoa ystäväni. Kiitoksia kollega Estaras Ferragut. Seuraavaksi komission jäsen Tyson. Thank you, Kiitos puhemies. arvoiset parlamentin jäsenet, perusoikeudet, inklusiivinen kasvu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat tämän komission esityslistalla. Me työskentelemme kovasti sen varmistamiseksi, että kukaan ei jää jälkeen. Ja haluaisin kiittää rouva Estaras Ferragottia siitä, että se esittää tämän kysymyksen vammaisista naisista. Komissio on tehnyt tärkeitä lainsäädäntöaloitteita, joilla pyritään luomaan kumppanuutta vammaisten henkilöiden yhteiskunnan kanssa ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tämä kaksi esimerkkiä. Euroopan esteettömyys lainsäädäntö Accessibility Act, jossa on lainsäätäjävälle jo saatu äh, alustava sopimus. Se murtaa esteitä viestinnässä ja se on erittäin tärkeä väline digitaalisen muurin murtamiseksi. Ja sitten meillä on paketti, jolla me työelämäpaketin avulla pyrimme mahdollistamaan sen, että e-, että ihmiset, joilla on hoitovastuuta, erityisesti naiset, kykenevät paremmin tässä painottelemaan työelämän ja välillä. Tässä puutumme palkkakuiluun myöskin. Me toivottavasti saamme neuvottelusta tuloksia pian. Ja nyt vastaisin kolme kysymykseen, jotka olemme ehdottaneet yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. EUlla, EU on sitoutunut täytäntöönpanemaan YK on vammaisoikeussopimusta. Euroopan vammaistrategia on tärkein väline, jolla tukea yhteisön täytäntöönpanoa vuoteen 2022 asti. Se on osa laajempaa ponnistelua Euroopan 2020 strategian puitteissa luoda älykkäitä kestäviä, kestävää kasvua, joka ottaa kaikki mukaan. Täysi, vammaisten täysi taloudellinen ja sosiaalinen osallistuminen on olennaista E on 2020 strategian täytäntöönpanemiseksi ja komissio on laatimassa arviointi Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpanosta. Se kattaa kaikki vammaisuuden alueet mukaan lukien erityisesti naisten ja tyttöjen asuuden ja haasteet, jotka lähtevät sektorien välisestä syrjinnästä. Ja osana valmisteluitamme me tulemme kuuntelemaan niin monta sidosryhmää kuin mahdollista. Tulemme ottamaan huomioon parlamentin näkemykset kuuteen viime vuoden näin YK-komitean loppupäätelmistä. Ja sitten data, joka koskee sukupuolista syrjintää. Täsmällinen ja kattava data on tärkeää. Komissio ää, disaggregoija vammaisdatansa sukupuolen mukaan, mukaan lukien osana talouspolitiikan seurantajaksoa, joka tarjoaa meille aktiivisen pohjan, jolla tunnistaa päällekkäistä syrjintää, moninkertaista syrjintää. Tähän kytketyt kysymykset köyhyys, riskistä työllisyydestä ja tässä vammaiset naiset ovat heikommassa asemassa kuin miehet, vammaiset miehet, mutta talouden alueella Vammaiset pojat jättävät koulun aikaisemmin kuin ty- tytöt. Sukupuolten tasa-arvo on osa unionin ulkoisia toimia. Erityisesti me tarvitsemme tukea kumppanimaille, jotta ne parantaisivat datan keräystä, joka on disaggregoitu sekä sukupuolien että vammaisuuden mukaan. Pyritään myös tekemään sukupuolianalyysiä kaikista yh- kehitysyhteistyöprojekteista. Ja lopuksi, mitä komissio tekee, jotta parantaisimme naisten, vammaisten naisten osallistumista Euroopan vaaleihin. Kollegani komissaari Jourova on antanut lausumaan vammaisten osallistumisesta Euroopan vaaleihin parlamentin täysistunnossa 5. heinäkuuta. Ja hän totesi, että komissiolla on suositus 2018 helmikuulla – jossa pyritään parhaiten käytänteiden vaihtamiseen tarkoituksena parantamaan alliedellisen työryhmien vaaliin osallistumista, mukaan lukien vammaiset henkilöt. Ja tänä vuonna meillä oli istunto tästä aiheesta ja siinä oli myös ää, jäsenmaiden vaaliasiantuntijoiden verkosta tänä, tällä viikolla 26.7. tällä viikolla meidän vuosittainen perusoikeuskollegio. Siinä tärkeänä teemana oli demokraattisten yhteiskuntien inklusiivisuuden vaatimot Ja sitten julkisen sektorin ää, verkkosivujen saavutettavuutta koskeva direktiivi – tulee takaamaan tiedon saavutettavuuden, jonka julkinen sektori luo ja tarjoaa koskien vaaleja. Mr. President. Kiitoksia komissaari Taisen. Nyt äh, kollega Kozlowska, Rajevic, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Kiitoksia puhemies. Komissaari, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin onnittelen päätöslauselman tekijöitä, joka koskee vammaisten naisten tilannetta. 80 miljoonaa vammaista Euroopassa, josta 47 miljoonaa naisia. Fine 18 prosenttia on työssä ja usein tehdään palkatonta työtä, mitä tulee hoitotyöhön, tämä on tavallaan noidankehää. Minkä takia niin harvat vammaiset naiset ovat työssä puuttuuko meiltä lainsäädäntöä, jotta hekin voivat toimia riippumattomasti. Ei ole kyse vain rahasta. Pitää käyttää ihmisten lahjakkuutta hyväksi. Tähän liittyy myös ihmisarvo. Se liittyy siihen, että pystyy elämään riippumattomana ja olla osa taloudellista ja sosiaalista elämää. Moderni teknologia, johon viitataan päätöslauselmatekstissä, antaa paljon mahdollisuuksia vammaisille henkilöille toimia itsenäisesti. Arvoisa komission ja sen uskon, että meidän pitäisi täytäntöönpanna panna YK yleissopimusta vammaisten oikeuksista ja eurooppalaista vammaisstrategiaa. Vetoan komission ja jäsenvaltioon, jotta täysin uudistavat vammaisuuslainsäädäntössä ja tarvittaessa myös yleis käytettäisiin digitaalista teknologiaa hyväksi ja lääketieteen edistystä hyväksi, jotta vammaisten naisten ja miesten ihmisarvo toteutuu. Kiitoksia kollega. Ja seuraavaksi kollega Blinkevich, juute puolitoista minuuttia. Kiitoksia. kun puhumme, meidän ei pitäisi puhua vammaisten oikeuksista ja vammaisten naisten oikeuksista, ei pelkästään eurooppalaisena vammaisten päivänä, vaan meidän pitäisi puhua tästä päivittäin jäsenvaltioiden, komission ja vammaisjärjestöjen kanssa. Kun puhumme eurooppalaista sosiaalisten oikeuksien pilarista, emme valitettavasti kykene vähentämään syrjintään. Me emme pysty tarjoamaan näille ihmisille työtä, tuloja osallistamaan heitä poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Siksi eh, he ovat paljon suuremmassa riskissä syrjäytyä sosiaalisesta ja eh, olla eh, ja köyhyydessä. Naiset eivät pysty elämään riippumatonta elämää ja osallistumaan työelämään. Työelämä ei tuo pelkästään palkkaa, vaan myös osallistumisen yhteiskuntaan. Vammaisten naisten työstä maksetaan liian vähän palkkaa, puhumattakaan eläkkeistä. Toinen ongelma on se, että meillä on liian vähän tietoa vammaisten naisten työpaikoista. Jos meillä ei ole sukupuolisidonnaisia tietoja, niin silloin emme pysty ratkaisemaan syrjintätapauksia. Siksi vetoan komission, että se rahoittaisi rakennerahastojen kautta näiden ongelmien ratkaisemisen. Kiitoksia kollega Blinkevichuute. Seuraavaksi kollega Wisniewska, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitoksia vammaisten tarpeisiin tietoisesti suhtautuminen näkyy joka vammaisten oikeuksien päivässä. On tekopyhää tämän päivän vuoksi me keskustelemme vammaisista Euroopan parlamentissa. Heidän pitäisi saada tukea, apua, koulutusta, mahdollisuuksia nauttia kulttuurista. Ehkäpä pitäisi kysyä, miksi ryhdymme tällaisiin toimiin vain kertaluontoisesti. Meidän pitäisi toimia jatkuvalta pohjalta, mikä mahdollistaisi sen, että vammaiset ihmiset elävät kunnianarvoista elämää. On sääli, että tässä dokumentissa nyt käynyt vasemmiston suuntaan tai lisätte muotoiluja – jotka koskevat yhteiskunnasta sukupuolta. Tämä ei ole oikein. Frau Kollegin Metz. Kiitoksia kollega Wisniewska. En näe kollega Metz. Ja ah, te istutte eri paikassa nyt kollega Metz. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Viety. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, kunnioitammeko todellakin YK vammaisyleissopimusta? Emme Vieläkin vammaisia syrjitään ja erityisesti äh, vammaisia naisia. Tämä tapahtuu koulutuksen äh, ja työelämän saralla, mutta myöskin kun on kyse äh, henkilökohtaisesta yksityistä kehityksestä. Jokaisella on oikeus onneen, jokaisella on oikeus itsenäiseen elämään, elämään, jossa seksuaalisuus ei ole tabu, elämään, jossa seksuaalisuutta voi toteuttaa, mutta jos sanoo ei, niin se tarkoittaa ei. Että on oikeus perustaa perhe, että on oikeus mennä naimisiin tai elää yhdessä kumppanin kanssa. Ja juuri tällä, näillä aloilla vammaiset naiset tarvitsevat meidän tukeamme ja apuamme. Hyvät kollegat, ei tässä ole kyse tässä on kyse perustavanlaitoisesta ihmisoikeudesta eikä myötätunnosta. Kiitoksia kollega Metsi ja seuraavaksi kollega Pimenta Lopes. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni ei voi unohtaa vammaisten ihmisten tilannetta, koska siinä naisia usein syrjitään kaksin verroin politiikka, poliittisia ohjelmia leikataan, vaikeuksia koulutuksessa, sosiaalitukijärjestelmässä. Tätä ei voida tässä ei voida mennä taaksepäin, kun tämä väestöryhmä on nyt kärsinyt vääryksistä, Pitää pystyä tarjoamaan perusoikeudet, oikeus työelämään, koulutukseen, ammattikoulutukseen. Heitä pitää suojella sosiaalista syrjän, syrjinnästä, köyhyydestä, puuttuu resursseja julkiselta sektorilta koulutuksesta muun muassa, jotta nämä ihmiset voidaan ottaa tehokkaasti mukaan. Puuttuu, on puutteita pääsystä terveydenhoitoon rajoitetaan liikkuvuutta, esteettömyys ei toteudu urheilun tai kulttuurin alalla. Tässä on vain muutamia esimerkkejä. Tarvitaan vastuullinen reaktio julkisella sektorilta muuta tilannetta. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Soidrova, yksi minuutti. Slova. Dámy ja pánové, zajišť... Kiitos puheenvuoroista. Tasa-arvoisten oikeuksien tarjoaminen vammaisille naisille koulutuksessa ja muualla. Sen pitäisi olla fakta, mutta näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Vammaisilla naisilla usein on ongelmia. Esimerkiksi terveyden, terveyshuollon kanssa. Heillä on vaikeuksia palveluiden saavutettavuuden kanssa. He kohtaavat monenlaista väkivaltaa. Tässä päätöslauselmassa on joukko tärkeitä haasteita – joka pitäisi parantaa vammaisten naisten asemaa. Tässä kiinnittää huomiota ongelmiin että, että tämä tarjosi jäsenvaltiolle pontta palveluiden parantamiseksi, mutta täytyy todeta, tässä on asioita, asioita jotka kanssa eri mieltä, esimerkiksi Istanbulin sopimuksen hyväksyminen, jotta naisten lisääntymisterveys ja seksuaali- terveys ja transseksuaalien oikeudet, ne eivät kuulu tähän päätöslauselmaan, enkä voi tukea sitä. Kiitoksia kollega Schoidrova. Seuraavaksi kollega Benifei. Hän ei ole paikalla. No sitten menemme puhujiin puhujalistan ulkopuolelta. Ensimmäiseksi puheenvuoronsa kollega Kristoforu. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan naisista ja vammaisuudesta, tämä on selvästi tärkeä kysymys EUlle. Naiset, joilla on jokin vamma, kyse ei ole heidän kohdallaan vain syrjinnästä. Tässä Tämä koskee samalla kokonaisväestöä ja mielestäni EUn pitää olla eturintamassa, jotta varmistetaan, että mitään syrjintää ei ole naisten ja miesten välillä ja sukupuolitasa-arvon pitää pysyä keskeisenä kysymyksenä, keskeisenä periaatteena. Ei riitä, että on erilaisia julkilausumia ja puheita, tarvitsemme tekoja komission täytyy allekirjoittaa sitoumus siitä, että täysin täytäntöön pannaan lainsäädäntö, joka koskee sukupuolten tasa-arvoa. Ja jos jäsenvaltiot eivät onnistu tässä pyrkimyksessä ja rikkovat sitä vastaan, silloin siitä on hinta maksettavana. Tämä on paras tapa varmistaa aito tasa-arvo. Kiitoksia kollega Kirstoforu. Seuraavaksi kollega Steven. Kiitoksia puhemies kollegat. Ennen kaikkea haluan kiittää esittelijää tästä päätöslausunnosta, jossa kiinnitetään huomiota naisiin, joilla vammaisiin naisiin. Usein näiden naisten ei, tule moninaista syrjintää, joka vielä pahentaa heidän vammaisuuttaan. He, he joutuvat kaksi kertaa useammin väkivallan kohta, kohtais, kohteeksi kuin naiset ilman mitään vammaa. se, se ovat aliedustettuna politiikassa työmarkkinoilla. Monet naiset, joilla on vamma, kokevat, että heidät on eristetty pois yhteiskunnasta. On ihan oikein, että komissio käsittelee myös tasa-arvokysymyksiä vammaisessa strategiassa niin, että, että voidaan puuttua syrjintäkysymyksiin vammaisten naisten tyttöjen kohdalla syrjimättömyys, yhtäläiset mahdollisuudet, tasa-arvo, ne eivät saa olla pelkkiä sanoja, vaan niistä täytyy tehdä tekoja. Kiitoksia kollega Stevens ja sitten lopuksi kollega Marias. No, Kiitoksia puhemies. Uskon, että tämä keskustelu on osoittanut, että, että selkeästi naisiin kohdistuvaa syrjintää on olemassa – ja erityisesti vammaisiin naisiin kohdistuvaa. Eikä meidän tarvitse tätä turhaan hokeakaan. Meillä kolmas joulukuuta YK vammaisten oikeuksien päivä, ja se on asianmukaista, ja meidän täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Täällä me Euroopan parlamentissa puhumme, ja meidän täytyy taata, että PD, että sitä kunnioitetaan sitä noudatetaan. Ja selkeästi on vaikeuksia esimerkiksi työelämään päässä erityisesti Kreikassa, koska Kreikassa on merkittävää syrjintää toistuvien säästökuurien jälkeen, ja se on iskenyt kovasti erityisesti vammaisiin henkilöihin. Ja meidän täytyy ponnistella tuplasti ongelman ratkaisemiseksi. Marias. Kiitoksia kollega Marias. Tähän päättyy menet puhujat puhujalistan ulkopuolella. Ja lopuksi sitten vielä komission jäsen Tyson. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä keskustelu osoittaa jälleen kerran, kuinka tärkeä tämä strateginen ja pitkäaikavälin lähestymistapa, joka meillä on ollut sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä että vammaiskysymyksessä. Sukupuolten tasa-arvo, samanarvoiset mahdollisuudet ja vammaisten osallistaminen ovat osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, joka yhdessä julistetaan vain vähän yli vuosi sitten kaikkien kolmen poliittisen toimielimen tahosta. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteikö parlamentin merkittävä panos vaikuta Euroopan tulevaan vammaispolitiikan sisältöön ja muotoon. Komissio on sitoutunut varmistamaan vammaisten ja vammaisjärjestöjen osallistumisen tähän pohdintatyöhön. Minä luotan Euroopan parlamenttiin ja tietenkin jäsenvaltioihin, että ne ovat vahvoja liittolaisia, jotta YK vammaisyleissopimus toteutetaan käytännössä. Kiitoksia puhemies. Frau Kiitoksia, hyvä komission jäsen Taisen. Tähän päättyy keskustelu. Keskustelun päätteeksi on B8 547 2018 jätetty ja siitä äänestetään myöhemmin tänään. So, ich unterbreche die Minä keskeytän nyt istunnon äänestysten alkuun saakka.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

Chers collègues, nous allons commencer. Si vous voulez terminer dans de bonnes... Hyvät kollegat, pyytäisin teitä asettautumaan aloillenne, niin, jotta voisimme aloittaa niin, että pääsemme päätökseenkin aikataulun puitteissa. Haluaisin aivan aluksi kertoa, että meillä on Maslisi Olista, pahoittelen ääntämistä, Raif Sodan vierailijaryhmä joka on osallistumassa seitsemänteen Euroopan parlamentin ja Tajikistanin parlamentaariseen tapahtumaan. On erittäin hienoa, että voimme toimia tämän tärkeän tapahtuman isäntänä. Se meidän dialogiamme ja yhteistyötämme vahvistaa. Ja on hienoa, että olette täällä tänään eurooppalaisen demokratian sydämessä. Me tuemme oikeusvaltiota ja moniarvoista yhteiskuntaa Euroopan parlamentin puolesta. Hyvät naiset ja herrat, toivotan teille menestyksellisiä päiviä ja hyvää oleskelua Euroopassa. Quel dommage. Je vous en parlerai personnellement, monsieur. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Oui, oui, oui, je vous ai vu. Je vous ai vu. Je... Kyllä näin, kyllä näin teidät. C'était pour le... Ok, d'accord, ça c'est réglé. Tämä oli selvä. Madame Ward, vous aviez un problème. Oliko edustaja Wardilla joku ongelma? Tulkkausta koskee myöskin. No. Ilmeisesti ei. Madame Ward. Edustaja Ward. Okay. Kiitoksia. Kiitos. Kollegat tämän päivän historiallinen puhe kahden Nobelin rauhanpalkinnon saajan välillä. Euroopan unionihan voitti palkinnon vuonna 2012. Haluan kertoa, että eilen 28. marraskuuta oli 7. Brysselin julistuksen vuosipäivä rauhanvetomuksen vuosipäivän vetomuksen, joka allekirjoitettiin täällä Euroopan parlamentissa Gianni Pitellan suojeluksessa, joka tuolloin oli ensimmäinen varapuhemies vetomuksessa, rohkaistaan hankkeisiin ja toimiin, jotka pyrkivät edistämään rauhaa sen kaikkein universaaleimmassa merkityksessä, eli kaikkien ihmisten yksilöiden oikeus elää rauhassa, ihmisarvo, vapaus, hyvä elämä ja solidaarisuus. Tämähän liittyy Euroopan unionin perusoikeuskirjan esipuheeseen ja on vahvistettu 2009 Lissabonin sopimuksessa. Eli muistakaamme, hyvät kollegat, että Euroopan unioni on ja tulee aina olemaan rauhan hanke. Nous allons passer au vote tout de suite avec le rap- Siirrymme nyt heti äh, äänestyksiin. Edustaja Daltonin euro 5 äh, kategorian soveltamista ajoneuvoihin. Meillä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oletko kaikki paikoillaan? Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Siirrymme eteenpäin edustaja Geringer Diotenbergin mietintöön. Kyseessä on jälleen kerran huutoäänestys. Kyseessä ovat tuotteet, joiden avulla voidaan toteuttaa kolman rangaistus tai muu rangaistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme edustaja Dalin mietintöön koskien äh, neuvoston päätöksen, päätösten toimeenpanoon äh, suunnattuja äh, määriä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty uskoakseni edustaja Dalilla oli puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Ça sera très rapide, ne vous inquiétez pas. Hyvin nopeasti, olkaa hyvä. Chair, um, Kiitoksia puhemies. Mitä tulee 94, 95,4 kohtaan? Tämä tulisi palauttaa valiokuntaan. Kiitos. Esittelen ehdotuksesta äänestetään. Kuka kannattaa valiokuntan palauttamista vastaan? Tyhjää hyväksytty. Eli me äänestämme päätimme asian palauttamisesta toimivaltaisen valiokuntaan sitten äh, Samoan liittyminen Euroopan unionin ja Tyynemeren valtioiden väliseen väliaikaisen kauppakumppanuussopimukseen. David Martin, nimen huutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Gualtieri, mietintö Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Andrea Endian ehdokkuus on vahvistettu. Sitten Guardia Isabel Rubial, Euroopan globalisaatiorahasto, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Riittävällä enemmistöllä siirrymme eteenpäin edustaja Fajonin mietintöön, siis rajojen tarkastusten valvonnan palauttaminen. Äänestämme ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän ensimmäisen äänestyksen, jos haluatte. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme äänestämään tarkistuksesta kaksi puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Tarkistamme vielä edellisen. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys. Puhemies korjaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme Tarkistuksen 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin 21D puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että tämä on hylätty, mutta meidän täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelen. Siirrymme tarkistukseen 22D-52D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Tämä oli hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty myöskin 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme äänestämään tarkistuksesta 56 äh, CP2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 CP3 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistukset 28D, 57D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 56 CP4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58D puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Äänestämme 56 CP5 puolesta vastaan tyhjää hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli kovin selvää minulle. Siirrymme äänestämään koneellisesti 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56. Haluatteko tarkastaa edellisen? 31. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. 56 CP6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme eteenpäin 60 puolesta. CP2 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 CP1 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 D puolesta vastaan. Tyhjää Minulla on tässä pieni epäilys. Tarkistamme koneellisesti. 38D. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nimenhuutoäänestys 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 nimenhuutoäänestyksellä myöskin. Äänestys alkaa 44. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45-66 yhdessä puolesta. Äänestys alkaa. Puhemies korjaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Pahoittelen, unohdin 68, jäi välistä 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä kolme. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuoltoäänestyksellä myöskin tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä 7. Äänestys alkaa. Äänestys on, on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15. Myöskin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Pahoittelen. Meidän täytyy ensin äänestää tarkistuksesta 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän, koska se oli hyvin täpärä. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirrymme nyt loppuäänestykseen koskien koko tekstiäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja annan äh, esittelijä Fajonille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia Puhemies, vaadin, että asia palautetaan valiokuntaan toimintavälisen neuvotteluun 59.4 sanon nojalla. Kiitos. Je mets cette proposition. Äänestämme tästä esittelijän ehdotuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys olkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli palautamme tämän asian valiokuntaan. Onnitteluja odottelematta. Edustaja Tapadellin lentoliikenteen harjoittamista koskevia yhteisiä sääntöjä koskeva mietintö. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty ja tämä hyväksyntä osoittaa, että parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Nyt tarkastelemme vastustusta koskien kohtaa 106 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Eteenpäin cum ex-skandaaliin ja nykyiseen oikeuspuitteistoon 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Nostakaa käsinne selkeästi puolesta vastaan tyhjää Tämä ei ollut selvää, joten tarkistamme. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhoitoäänestyksellä myöskin 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Puolest, 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21, 48 ja 71 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hylätty, mutta tarkistamme tämän koneellisesti 21, 48 ja 71. Äänestys päättyy. Hylätty. 22, 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hylätty. 50 ja 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 52-75 puolesta vastaan tyhjää Tämä oli melko täpärää. 52.75. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta. Haluatteko, että tarkistamme edellisen? Kukaan ei nostanut kättään selvästi. 53 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestys 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30, 55 ja 77 äh, on vedetty pois. 76 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6, 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 10, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31, 57, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestyksellä 50. Haluatteko, että tarkistamme edellisen 31, 57, 79? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hylätty. 58.80 yhdessä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7D puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Myöskin nimenhuutoäänestyksellä 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 36 ja 61 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 ja 82 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 84 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli epäselvä. Tarkistamme koneellisesti 84. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 41 puolesta vastaan hyväksytty 8, 42 ja 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty 9, 43 ja 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Nimenhuutoäänestyksellä 2D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty nimenhuutoäänestyksellä 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 67 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 3D puolesta vastaan tyhjää. Minulla on epäilys tämän suhteen 3D. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä 12. Äänestys alkaa. 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 ja 68 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 1469 ja puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää Päätöslausuma on hyväksytty. Siirrymme käsittelemään Saksan lastensuojeluviraston roolia rajat ylittävissä perhekiistoissa. Viisi. Äänestys alkaa. Lyvätiklu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin äänestän alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys. Alkuperäisteksti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa. Samoin äänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuusi. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten kädennostolla 16, 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Nimenhuutoäänestys 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin äänestään 22 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 19. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nimenhuutoäänestys 8D. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 9. Nimenhuutoäänestys. Niin, äänestys äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän alkuperäisteksti kahdessa osassa äänestys on alkanut. Ei, vain 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäisteksti yhdeksäs kappale. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestyksellä. äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kymmenen Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäisteksti. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 alkuperäisteksti kolmessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa äänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolmas osa äänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 13. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. alkuperäisestä alkuperäistekstistä 14 kappaleesta. Ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Äänestetään 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys 13D. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole ihan selvää. Tarkistetaan. Tarkistus 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys 15. Äänestys on alkanut. 15 äänestys alkanut. S on päättynyt. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 16 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäisteksti, kappale 22, nimenhuutu äänestyksen puolesta. E, ei, vaan äänestetään hetkinen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys, alkuperäisteksti, kappa 22, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epävarma lopputulos. 20 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäisteksti. 13 puolesta vastaan ja hyväksytty, kun toinen osa puolesta vastaan tyhjää. aika tiukka tulos. 13 kohdan toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No ihan epävarma lopputulos hyväksytty kuitenkin. Kysymys on alkuperäisestä tekstistä, tasapeli ja äänestys meni näin läpi. Ja näin sitten ensimmäinen osa äänestää johdatuskappaleesta puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ja taaskaan ei tiedetä selkeästi. Tarkistetaan toinen osa, äänestys on alkanut. Hyväksytty. Nimihuutoäänestys. Tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemän, ensimmäinen osa, C, anteeksi, se ensimmäinen osa, äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kolmas osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja neljäs osa äänestys on alkanut, nimenhuutoäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus kappale E, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa, äänestys. äänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty toinen osa. äänestyksellä äänestys on alkanut. Johdatusokappale E. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Johdatusokappale F. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 17 äänestetään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys, äänestyksen äänestys on alkanut. se on päättynyt. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys 3D. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja lopuksi sitten koko päätöslausumasta nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Wikström, haluatte käyttää puheenvuoron? Thank you. Kiitoksia puhemies. Työjärjestyspuheenvuoro, parhaat kollegat. Minä haluan, että nimeni poistetaan vetomusvaliokunnan Saksan lastensuojeluvirastoa koskevasta päätöslauselmasta. Tämä äänestystulos muutti ratkaisevasti valiokunnan äänestystulosta. Siksi haluan, että nimeni vedetään pois tästä tekstistä. Tämä ei ole minun tekstini ja sellaisena sitä ei voi rekisteröidä. Kiitos. Näin kirjaamme ylös teidän pyyntönne. Sitten siirrytään edustajan Langen ja Rybihin mietintöön VTOsta tie eteenpäin. äänestys päätöslauselmasta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten McAllisterin mietintö. Serbia koskeva vuoden 2018 kertomus. Seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty yksi ja kolme yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. Äänestetään kahdeksasta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Koko päätöslausumasta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrytään sitten äänestämään edustaja Schultesin mietinnöstä Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus. Neljäs kappale ään, alkuperäinen teksti nimenhuutus äänestys, äänestys on Hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä. Ei ole selvää, tarkistetaan tämä. Tarkistus 2 siis hylätty. Alkuperäisteksti kappa 12. Nimeutuäänestys äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 33 Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 42 kahdesosassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. No, anteeksi, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nimetty äänestys koko tästä päätöslauselmasta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten edustaja Weigelin mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus puolesta, äh, kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nimenhuutoäänestys 1 ja 2 yhdessä Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ne 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäisteksti 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän nimenhuutoäänestyksellä, anteeksi viisi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan. Kuka ei sano mitään. Puolesta neljä. Hyvä. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäisteksti 57, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi, ei kun korjaan, hyväksytty, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi, puolesta vastaan, tyhjää, Vähän epäilyttää. Katsotaan tuo kutonen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ensimmäinen osa. Johdatuskappale A. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisteksti F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys koko päätöslauselmasta. Äänestys on alkanut Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrytään Fleckensteinin mietintöön Albania koskevan vuoden 2018 kertomus. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Leckenstein, teillä taitaa olla tässä vaiheessa suullinen tarkistus. Olkaapa hyvä. Yeah, okay. Arvoisa puhemies, meillä olisi suullinen tarkistus 21a. Pane huolestuneena merkille, että naiset, jotka elävät syrjäseuduilla ja romaninaiset eivät nauti terveyspalveluista eikä, eivätkä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä palveluista. Usein he eivät myöskään ole tietoisia näiden palvelujen olemassaolosta vetoa, että Albanian äh, viranomaiset äh, huolehtivat äh, näiden näistä palveluista tiedottamisesta ja huolehtivat siitä, että nämä laadukkaat palvelut ovat kaikkien saatavilla. Kiitos. On... Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä, näytä olevan 40 ihmistä. Näin siirrytään äänestämään tästä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sanoisin. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nimenhuutoäänestys koko tästä päätösasemaehdotuksesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Montenegro-äänestys. Äh, tänäkin mietintö. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6D puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Neljä äänestetään. Äänestys on alkanut. Le vote clos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 7D puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3D puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Koko päätösosmaehdotusäänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten siirrytään edustaja Kaanin mietintö akateemisen vapauden puolustaminen EUn ulkosuhdetoimissa. Kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi kolmessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänestys on hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Päättynyt, hyväksytty. Kolmasosa nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Jonotukapa J. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty alkuperäisteksti L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty N kahdesosa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten koko suositus äänestys on alkanut päättynyt Viimeinen äänestys koskien vammaisten naisten tilannetta. Tässä kyseessä on päätöslausuma esitys äh, naisten asian valiokunnalta. Ähm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kappale 11, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljäsosa nimenhuutoäänestyksellä myöskin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale seitsemän nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuoltoäänestyksellä toinen osa kappaleesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kappale 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut selvää. 26. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättynyt, hylätty. Alkuperäinen kappale 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 35 kappale ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 kappale kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Anteeksi, äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 45 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. 47 kappale siis. Äänestys päättyy hyväksytty. Tämän jälkeen kaksi puolesta. Ä, anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdon tuossa G kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdantos on kappale H kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Toinen osa Siirrymme nyt suoraan johdantason kappaleeseen L. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Alkuperäisessä tekstissä siis piti äänestää. Pahoittelen, joudumme palaamaan johdantoson koppaleeseen H. Meidän täytyy äänestää vielä alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän koneellisesti, jos haluatte. Alkuperäinen teksti johdantoson kappale H Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. tason kappale M. Nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale V, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää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 Seuraavaksi vuorossa esityslistan mukaisesti äänestysselitykset. Pyytäisin teitä poistumaan salista hiljaisesti. Meillä on enää tunti aikaa. Istunto päättyy kello 13.30 tasan. Haluaisin nyt äh, antaa ensimmäisen puheenvuoron. Capnir Rusi und auch nee, Jerusalem. Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please, leave kollegat, pyytäisin teitä nyt toden totta poistumaan täältä salista hiljaisesti ja rauhallisesti, jotta voimme kuulla ensimmäisen äänestysselityksen. Haluaisin kertoa teille, että meillä on tänään koko joukko äänestysselityksiä ja istunto keskeytetään kello 13.30 viimeistään. Kollegat, nyt todella pyytäisin, poistukaa salista hiljaisesti. A mostani szóbeli szavazat indoklásokból ki jotka eivät nyt halua jäädä saliin ja esittää äänestysselityksiään suullisesti, voivat tehdä sen luonnollisesti kirjallisesti. No niin, nyt aloitamme äänestysselitykset. Ensimmäisenä käsittelemme cum ex skandaalin ja ensimmäinen puhuja on edustaja Zdrojevski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. On hyvin tärkeää nyt osoittaa sormella niitä maita, joilla on ollut tällaisia taloudellisen väärinkäytöksen ongelmia ja tässä nyt todella kyse on Saksasta. On valitettavaa, että näin merkittävällä jäsenvaltiolla on tällaisia porsareikiä lainsäädännössään, että tällaiset asiat pääsivät tapahtumaan. Toden totta, 55 miljardia euroa menetyksenä eh, kaiken kaikkiaan 11-12 EU-jäsenvaltiossa eh, johtuen epärehellisyydestä, epärehellisistä asianajajista ja ihmisistä, jotka työskentelivät pankeista. Jos nämä rahat olisi saatu käyttöön, ne olisi voitu käyttää julkisen talouden hyödyksi. Meidän täytyy oikeusjärjestelmämme ensinnäkin muuttaa tavalla, että tällainen ei koskaan enää pääse toistumaan. Ja todella, niin kuin Rosati on todennut, kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Makovei. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, puhemies. Tämä ex skandaali on jälleen kerran osoittanut, että kun viranomaiset sulkevat silmänsä, tutkivat toimittajat löytävät nämä ongelmat, tutkivat journalistit tässäkin tapauksessa, havaitsivat, että 55 miljardia euroa menetettiin näin veronmaksajien ihmisten rahoja ja 10 vuotta vuotta kesti äh, Saksan viranomaisilta äh, korjata asiantilaa. Muun muassa Alankomaissa ja Ranskassa on vastaavia ongelmia, mutta viranomaiset mm, piiloutuvat äh, hankalien menettelyjen ja byrokratian taakse. Ja näin ollen ihmiset, jotka varastavat meiltä, äh, jäävät rankaisematta. Cum-ex on äh, Euroopan historian suurin petos ja osoittaa, että me todella tarvitsemme nopeaa eurooppalaista vastausta mieluiten eilen, jos mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi ECR, edustaja Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Puhemies, EUn jäsenvaltiot ovat menettäneet Cumex osinkokikkailujen takia ainakin 55 miljardia euroa

Ex-skandaali, veroskandaali, niin kuin täällä on jo mainittu, on maksanut Euroopan julkiselle taloudelle 55 miljardia euroa. Eli tässä todella kyse on ollut veron palautuksista, vaikka veroa ei ole maksettu. Euroopan kansalaiset, veronmaksajat on näin ollen ryöstetty, ihan suoraan sanottuna. Kyse on rahanpesusta, veropetoksista ja Cumex-skandaali osoitti, että täytäntöönpanossa ja hallinnollisessa yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä puutteita. On aivan ymmärrettävää, että ihmiset ovat kautta Euroopan raivoissaan ja nyt Euroopan unionin tason toimia tarvitaan. Meidän täytyy toden totta huolehtia siitä, että olemassa olevia lakeja kunnioitetaan. Kiitoksia ja seuraavaksi Daniel Hänen, olkaa hyvä, ECR. Kiitoksia varapuhemies. Tutkivat journalistit ovat tehneet työnsä ja minun on nyt äärimmäisen vaikea ymmärtää, miksi me kaikki kaikki täällä nyt puutumme Saksan sisäiseen asiaan. Ei Saksa ole mikään epäonnistunut valtio, ei sen oikeusvaltioperiaatetta varmastikaan kyseenalaisteta. Sen nämä viranomaiset ovat toimineet täysin puolueettomien sääntöjen pohjalta, mutta tämä sali on pakko mielteinen ja yrittää saada yhteistä veropolitiikkaa väkisin aikaan. Ja siitä tässäkin nyt on kyse. Siis olenko minä ainut, joka tämän on havainnut? Eikö nyt ole e, kummallista, kun täällä huudellaan, Euroopan parlamentin jäsenet huutelevat, että veroa on kierretty, veroa vältellään. Ihmiset, jotka eivät itse maksa veroja eh, kansallisesti. Kiitokset teille. Ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Saksan lastensuojeluviraston Amtin rooli rajat ylittävissä perhekiistoissa. Ensimmäinen äänestysselitys edustaja Marias. Olkaa hyvä. Pertis ekthesi. Kiitoksia. Puhemies, minä äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä Saksan lastensuojeluviraston rooli Kyse on siis lastensuojelutoimista huolehtivista viranomaisista, niin se on kyllä rikkonut toimivaltansa rajoja usean otteeseen viime vuosina. Me olemme saaneet vetomusvaliokuntaan koko joukon kanteluita. Kyse ei aina ole Saksan kansalaisista, esimerkiksi kreikkalaisista, ranskalaisista ja kroateista. Olemme saaneet monia valituksia myös Puolan kansalaisilta. Näyttää siltä, että Saksan lastensuojeluviranomaiset, jos toinen vanhemmista on saksalainen, niin viranomaiset tukevat aina tämän vanhemman versiota ja tätä vanhempaa käytännöissä. Näin on ollut jo vuosien ajan. Eli Saksan lastensuojeluvirasto puuttuu perheoikeuteen ja perheiden oikeuksiin ja tästä kärsivät muut kuin Saksan kansalaiset. Kiitoksia ja seuraavaksi Jurek Marek, olkaa hyvä. Panowie posłowie, Kiitoksia. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, Saksan eh, Jugendamtin eli lastensuojeluviraston toiminta on eh, nyt kohdannut eh, voimakasta vastarintaa jo vuosienkin ajan erityisesti, mitä tulee avioeroperheisiin. On hyvä, että nyt Euroopan parlamentti on ottanut asian kantaa. Meidän on aina muistettava se, että ihmisoikeudet ovat täysin riippumattomia kansalaisuudesta, taustasta, identiteetistä ja kun poliitikot sitten pyrkivät saamaan valtaa, niin usein nämä universaalit oikeudet näyttävät unohtuvan, joten toivon, että me voimme enemmän vastustaa tällaista liberaalia toimintaa. Se antaisi ihmisille enemmän turvaa, jos ei oltaisi näin liberaaleja. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Krupa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, koska se kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, että että muita kuin Saksan kansalaisia, siis vanhempia, syrjitään ja lapset viedään heiltä. Ja tässä voittavat aina Saksan kansalaiset, siis se vanhemmista, joka on Saksan kansalainen. Tällaista tapahtuu kuitenkin muuallakin kuin Saksassa, eli esimerkiksi Alankomaissa. Ja tämä on selkeä ihmisoikeusrikkomus, koska lapsilla on oikeus molempiin vanhempiinsa ja tiiviiseen yhteyteen molempiin vanhempiinsa, ellei tämä ole se lapsen edun vastaista. Vetomusvaliokunnassa olemme nyt saaneet todisteita siitä, että että lasten oikeudet ja vanhempain oikeudet kärsivät. Esimerkiksi vanhemmat eivät saa puhua omaa kieltään, vaan heitä saksalaistetaan ja tämä saattaa johtaa siihen, että lapset eivät pysty kommunikoimaan ja viestimään omien vanhempiensa kanssa. Eli tämä on todella suuri ongelma. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Hock. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta. Tämä on erittäin kiistanalainen aihe. Olemme saaneet monia vetoomuksia Euroopan parlamenttiin tähän ongelmaan liittyen. Ja meidän täytyy ymmärtää, minkälainen draama tässä on taustalla. unohtakaa, me tässä nyt poliittinen korrektius. Esimerkiksi eh, Puolassa on perustettu järjestö siksi, että Saksan lastensuojeluvirasto yksinomaan vuonna 2000 2016 vei 77 000 lasta vanhemmiltaan. Heidät erotetaan vanhemmistaan vuosien ajaksi ja vaikka he ehkä voivat tavata vanhempiaan, he eivät voi äh, puhua näille äidinkieltään. kieltään ja me olemme jo vuosia sitten kritisoineet Saksan lastensuojeluviraston toimintaa, mutta tämä kritiikkimme ei johtanut yhtään mihinkään, eikä myöskään minkälaista seurantaa ole toteutettu. Eli nyt on kyllä korkea aika Saksan lastensuojeluviraston alkaa toimia lasten edun mukaisesti ja perheen suojelemisen mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Sean Kelly. Kiitoksia. Krista Peti, agus eh, hugme fein kuplagod. Kiitos. Minä olen eh, ollut tässä asiassa mukana ja saanut oikein eh, hyviä vastauksia niihin vetomuksiin, jotka itse olen välittänyt asian suhteen. Ja olen täysin tietoinen siitä, että ja katson, että vanhempien täytyy voida omalla kielellään äh, kommunikoida lastensa kanssa. Kuitenkin äh, mm, samaan aikaan äänestimme sitten äh, tätä ehdotusta vastaan ryhmässäni, koska kyse on toissijaisuusperiaatteen alaisesta asiasta, jäsenvaltion asiasta. Olemme toki saaneet vetomuksia myös kolmesta muusta maasta, eli meidän tulisi tarkastella asiaa kokonaisuutena, eikä nostaa näin esiin yhtä ainutta jäsenvaltiota, vaikka toki näitä periaatteita kunnioitankin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Daniel Hänä. Kiitos äh, varapuhemies, tämä on kyllä nyt asia, jota meidän täytyy käsitellä silkkihansikkain. Äärimmäisen tärkeä asia siis vanhempien ja heidän lastensa väliset suhteet. Olen kuullut aivan sydäntä särkevistä tapauksista sekä vetomusvaliokunnassa että omassa vaalipiirissäni yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuitenkin olen samaa mieltä kuin EPP-ystäväni Sean Kelly. Juuri asian arkaluontoisuuden vuoksi tämän kaltaiset asiat tulee päättää jokaisessa jäsenvaltiossa kansallisten demokraattisten mekanismien ja menettelyjen mukaisesti. Eh, toista kertaa jo tänään puolustan tässä Saksan itsemääräämisoikeutta. Toki tämä on ongelma, mutta eh, tämä ongelma täytyy hoitaa paikan päällä, eli jäsenvaltion, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten puolesta. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi siirrymme eteenpäin äänestysselityksissä. Seuraava teksti VTO tie eteenpäin, Langen ja Rybihin mietintö. Edustaja Curtin Darling on ensimmäinen. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä puhemies. Monenvälinen järjestelmä on yhä uhatumpi ja meidän yhteinen vastuumme on kannatella sitä näinä vaikeina aikoina, varsinkin nyt kun tämä hetkinen Yhdysvaltain presidentti sitä vastaan. Raan valtapolitiikan maailmassa ei EU eikä yksikään se jäsenvaltio yksin kykene viemään eteenpäin edistysmielistä tulevaisuutta. Globaalijärjestyksen kulmakivi on VTO. Se on tänä päivänä kaikkein edistynein monenvälisistä toimielimistä. Sen kiistanratkaisu on yksi kaikkein harvo, yksi niistä harvoista kansainvälisellä tasolla, joka kykenee ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisesti. Ja mehän tiedämme mantereena, että talouskriisit usein johtavat myös sotilaallisiin konflikteihin. VTO ei kuitenkaan ole täydellinen, on korkea aika laajentaa sen toimivalta niin, että siitä voidaan tehdä todellinen eh, kehityksen ja ympäristön ja työntekijöiden väline. Meidän täytyy tehdä siis siitä tehokkaampi ja vastuullisempi ja siitä syystä tuin tätä mietintöä tänään. Kiitoksia. Kollega Következik. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zdrojevski, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Se, mikä on erittäin tärkeää, on koko eilisen keskustelun pohja. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä oli epäonnistuminen ja fiasko, joka vuonna 2008 alkoi, kun ensimmäinen päätöslauselma hyväksyttiin. Se suosi käsitystä siitä, että VTO tarvitsi jonkinlaista uudistusta. Minulle ensiarvoisen tärkeää on se, että vuodesta 2008 vuoteen 2018 on tehty jotakin, mutta ei kovinkaan paljon. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että viime vuoden Buenos Airesin joulukuinen ministerikokous eh, johti tilanteeseen, jossa eh, rinnan elin täysin halvaantui. Siksi tämä keskustelu muuttui vielä tärkeämmäksi. Te ette voi sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana mitään ei ole tehty. Kyllä paljon on tehty, mutta se ei riitä, jotta tämä VTO toimisi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Palmer. Commercial property plunging by almost half. Kiitoksia. Asuntojen hinnat alas 30 prosentilla, punnan 25 prosenttia BKT, elinolosuhteet, kaikki huonompia. Ne ovat tämän viikon ennusteita niistä iskuista, jotka yhdistyneeseen kuningaskuntaan iskevät, jos emme saa sopimusta Brexitistä. Kuulimme aiemmin täällä joidenkin vetoavan siihen, että saataisiin aikaiseksi tämänlainen ei-sopimus ja tehtäisiin pelkästään kauppaa VTOn puitteissa. Kuitenkaan he eivät vastaa kysymykseen siitä, että jos VTO-säännöt ovat niin täydelliset, niin miksi maat ovat käyttäneet niin valtavasti energiaa ja aikaa vapakauppasopimusten solmimisen VTO-järjestelyiden lisäksi. Ne, jotka ovat tällaisen kovan sopimuksen kannalla, joutuvat vastaamaan siihen, miksi he haluavat Yhdistyneen kuningaskunnan ihmiset köyhemmiksi. Se, että puhutaan tällaisesta, että sopimusta ei syntynyt, se täytyy lopettaa. Se on vaarallista ja hölynpölyä. Maija Ralex következik, parancsoljon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi äh, Maier, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. Erinomainen äh, mietintö siitä, miten VTOsta saadaan ajankohtaisempi. Ensimmäistä kertaa minun muistini mukaan VTO on äh, myös yhdistyneessä kuningaskunnassa päivittäisessä äh, keskustelussa esillä. Eli VTOn sääntöjen hyväksyminen Brexitin jälkeen. Mitä tämä tarkoittaisi brittiyrityksille, jotka tuovat Euroopan unionin äh, merkittäviä muutoksia, esimerkiksi 12 prosentin äh, tariffit kalalle, jota tuomme tänne 0-12 prosenttiin, taikka 10 äh, prosentin tariffit muille tuotteille tai 21 prosenttia tomaateille – Lisäksi olisi vielä kiintiöitä, eli emme voisi myydä Euroopan unionille rajatonta määrää yhtään mitään. Eli kyllä kannattaa nyt alkaa pohtia näitä 124 uutta kauppasopimusta, jotka sitten tarvitaan, kun EU-kauppasopimus ei enää ole voimassa. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja seuraavaksi edustaja Mamikin, olkaa hyvä. Thank you, President. Paljon kiitoksia puhemies. VT on yhä sääntöjen pohjaan monentahoisen elimen esimerkki. Se tuo jonkin verran järjestystä postmoderniin maailmaan. Euroopan unionin Tehtävänä on monentahoisuutta tukea, mutta muuttuu yhä vaikeammaksi tehdä näin ottaen huomioon, minkälaisia vapaa-matkustajia eräät maat, kuten Yhdysvallat, ovat. On hienoa, että vetoamisen puolesta, että kaupan esteitä puretaan. Meidän tehtävänämme on tehdä kaupasta mahdollisimman mukaan ottavaa. On myöskin tervetullutta, että mietintö vetoaa ja voimuuden puolesta kansainvälisessä kaupassa tapana luoda tasapainoja. Tässä ajattelin erityisesti kehittyjä maita. Uskon, että VTOn periaatteiden pitäisi välttää ongelmalliset tilanteet niin, että kumppanit voivat kasvaa. Meidän täytyy tämän vuoksi kohdella niitä vertaisina kehittyneitä maita samalla tavalla kuin kehittyviä maita. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Keli, olkaa hyvä. I welcome the approval draft. Kiitoksia Langen ja Ryvikin luonnos on hyvä joka koskee VTOn uudistusta ja sitä tapaa, millä tavalla se toimii. Mietintö on tervetullut, koska se esittää ne keskeiset muutokset, jotka ovat välttämättömiä, jotta VTOsta tulee mukautuvampi ja relevantti muutuvassa globaalissa maailmassa. Ja näin vahvistetaan itse organisaation tehokkuutta. Mielestäni tämä lainsäädäntö edesauttaa pääsemään niistä vaikeuksista ja epäonnistumisista, joita ministerikokouksessa koettiin Buenos Airesissa viime joulukuussa joitain, joitakin näitä kysymyksiä esille. Nyt meidän täytyy tukkia ne reijät, jotka löytyvät säännöksestä ja luoda tasaveroinen toimintaympäristö kaikille ja poistaa tietysti monilta investoinneilta kaupan esteet. Tässä katsotaan myös kauppaa ja riittävää puitteistoa, jotta voidaan ottaa mukaan sähköinen kaupankäynti, globaalit arvomuutokset ja pk-yritykset huomioon paremmin. Kiitoksia esittelijöille. Daniel. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Hänän. Olkaa hyvä. Kiitoksia, varapuhemies. Vapaakaupan ihme. Ajatelkaapa sitä Hongkongin BKT oli kolmannessa yhdistyneen kuningaskunnan PKT toisen maailmansodan jälkeen. Nyt se on 30 prosenttia suurempi. Mitä ihmettä? Mitä tämä on mahdollista? Tämä maa joutuu tuomaan jopa juomavetensä muualta ja kaiken muunkin, mutta tämä ihme johtuu siitä, että kaupan esteet poistettiin tämä oli yksipuolinen tariffi ja muiden kuin tariffiesteiden poistaminen, joka johti kukoistukseen samaa Singaporessa joka on kasvanut kaksinkertaiseksi 50-luvulta. Kun ajatellaan tulliunionia, niin sen ulkopuolella, mutta VTO-jäsenenä voimme tehdä jotain vastaavaa myös yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin kuin 1900-luvulla muutkin tekivät. Eli esteiden poistaminen, muuta ei tarvitse tehdä ja ihme tapahtuu. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Poltsa, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puhemies, paljon kiitoksia puheenvuorosta. Minä haluaisin äh, yhtyä edelliseen puhujaan on olemassa konsensus siitä, että jos tulleja puretaan, tämä vain hyödyttää kauppaa, mutta valitettavasti tämä ei toimikaan niin helposti, jos näin tapahtuu vain valtioiden kesken. Tästä syystä me tarvitsemme maailman kauppajärjestöä säätelemään toimintaa sen jäsenmaiden kesken. Kuitenkin noin kymmenen vuoden ajan VTO on ollut halvaantunut, Kiina äh, on liittynyt VTO, mutta ei noudata sen äh, tavoitteita. Ja jos äh, tarkastelemme Trumpia, Trump on aloittelemassa kauppasotaa. Tästä syystä minä tuin tätä tekstiä, sillä se säätelee niitä sääntöjä, joita pitäisi noudattaa. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme McAllisterin mietintöön Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus ensimmäisenä Zrajewski ja sitten Polsak. Przypomnę, że Serbia rozpoczęła Kiitoksia haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Serbia aloitti viralliset neuvottelut vuonna 2014. Nyt meillä on 35 lukua, joista 14 vielä on avoinna, ei edes puolia. Vain kaksi lukua on kuitenkin vain täysin päätetty tähän mennessä. Haluaisin kiinnittää huomionne tähän, ja, jotta voisin sanoa, että tämä merkitsee sitä, että tässä on yli 40 vuoden aikataulu nyt sille, että Serbia liittyy EU-hun, jos tämä neuvotteluvauhti säilyy. Miten oikein hyvä, mutta mielestäni kun puhutaan Serbian edistymisestä sen suhteen, että se on näitä sitoumuksiaan, niin se ei ole tyydyttävää. Kaikkein suurin este nähdään oikeusvaltioperiaatteen ja ilmaisuvapauden saralla. Pätkäsik. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Polchak. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Serbia on ylpeä maa, jonka kansalla on pitkä historia ja myös sen moderni historia on hyvin tapahtumia täynnä välillä kaoottinenkin ja Äh, rikollisia ja niin edelleen, mutta mielestäni Serbia on päässyt tästä kaikesta yli ja on nyt matkalla kohti Eurooppaa ja Euroopan unionia. Serbian tulee kuitenkin täyttää kaikki velvoitteensa. Ja tämä on tärkeää Tsekin tasavallalle ja koko Euroopan unionille. On kuitenkin myös tärkeää antaa toivoa Balkanin maille. Balkanilla on myös muita maita, jotka ovat saaneet aikaan merkittävämpiä saavutuksia kuin Serbia ja merkittävämpää edistystä. Eli jos Serbia haluaa lähentyä Euroopan unioniin, niin kyllä Serbian täytyy ponnistella entistä enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme Scholtesin mietintöön Kosovon edistyskertomus 2018. Sosnievts ensimmäisenä. E, Kosovo otrzymuje e, od... E, Kiitoksia puhemies. Kosovo saa Euroopan unionilta arvoisista neuvoa siitä, kuinka vastustaa terrorismia. Euroopan unioni sanoo, että terrorismi terroristit pitäisi uudelleen kouluttaa ja ottaa uudelleen takaisin mukaan yhteiskuntaan. No, Näenpä kyllä, kuinka terroristit tulevat koukistamaan polvensa ja sitten eh, iskemään, ei jos he joutuvat eh, kiinni, eh, heidät uudelleen koulutetaan yhteiskunnan jäseneksi Euroopan unionissa. Hyvät naista herrat, terrorismi vaatii kuoleman rangaistusta. Tällainen uudelleen yhteiskuntaan ottaminen on jotakin, mikä pitää ansaita ja te haluatte jakaa tämän ilmaiseksi terroristeille. Luoja kuin Kosovoa teiltä. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme Vaikelin mietintöön entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus. Soitrova ensimmäisenä. Podpořila zprávu o Makedonii, protože udělala značný pokrok směrem k... Kiitoksia. Hyvä puhemies. Makedonia on saanut aikaiseksi paljon edistystä matkallaan EU-hun. Se on yksi kaikkein edistyneimmistä ehdokasmaista, vaikka ongelmia onkin demokratian, oikeusvaltioperiaatteen kanssa ja siitä, että ei korruptiota mainita. Myös vähemmistöintegraatio on huonoa. Siitä huolimatta se saa rahoitusta EUlta uudistusten tekemiseksi. Myönteistä on se, että olemme kyenneet löytämään sopimuksen Kreikan ja Makedonian välille maan nimestä. Ja tämä mietintö ottaa esille sen, että, että entinen pääministeri Karevski on paennut Unkariin, jossa hän on pyytänyt turvapaikkaa. Toivottavasti hänet karkotetaan takaisin Makedoniaan niin, että hänet vangitaan siellä. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja sen nimi edelleen rikkoo meidän oikeuksiamme. Ja nyt on valittu uusi nimi, joka merkitsee tällaista laajentumiseen pyrkivää politiikkaa, nimittäin maan nimessä edelleen Makedonia mukana. Ja tämä rikkoo 36 artiklaa vuodelta 1944 on päätös, jossa todetaan, että maalla on oikeus itsemääräämisoikeus. Prespisin sopimusta Makedonia kuitenkin rikkoo jatkuvasti, koska Prespisin sopimus ei ole edes olla, olemassa. Kreikan parlamentti ei tästä ole keskustellut. Jos Skopje joskus aikoo pyrkiä EU-jäseneksi, niin aika paljon tässä vielä täytyy tapahtua. Minä äänestin vasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Piotrowski, joka hyvä. Pani przewodnicząca, w przegłosowanym sprawozdaniu parlament nasz pochwala. Paljon kiitoksia puhemies. Meidän parlamentti yritimme kiittää Makedonian ja Kreikan ponnistuksia, jotka ovat johtaneet siihen, että löydettiin ratkaisu pitkällisessä kiistassa maan nimestä. Makedonia kuitenkin ähm, tilanteessa, jossa sillä on muitakin ongelmia, aivan kuten alueen muillakin mailla, äh, järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin vastustaminen, äh, huumeiden ja asekaupan kaltainen rikollisuus – me olemme mielestäni myöskin liian sallivia HLBTI väestön suhteen. Päätöslauselmassa todetaan, että olemme tyytyväisiä siitä, että on luotu interparlamentaarinen ryhmä, joka HLBTI-asioita käsittelee mielestäni tätä. Pitää vastustaa nimetenkin. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Howard. Kiitoksia hyvä puhemies. Yhteisen parlamentaarisen valiokunnan jäsenenä ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian valtuuskunnan jäsenenä mielelläni tuin tätä mietintöä. Paljon työtä on vielä tehtävää ennen kuin Makedonia voi liittyä unioniin, mutta täytyy olla selvää se, että kaikki, jotka pitävät silmänsä auki, näkevät, että huomattavaa edistystä on saatu aikaisesti, aikaiseksi. Nimikistan ratkaiseminen vaatii poliitikolta rohkeutta, jotta kerrotaan totuus ihmisille, joita johdetaan. Tässä aivan selkeä totuus on se, että ei tämä sopimus välttämättä ole täydellinen, mutta ei kukaan, ei nationalistit Makedoniassa eikä täällä ole ehdottanut mitään vaihtoehtoja tälle sopimukselle muuta kuin umpikujan. Siis kiittäkäämme rohkeudesta niitä, jotka ovat näitä perustuslaisia muutoksia tukeneet ja odotamme lisäuudistuksia lehdistönvapaudessa, poliittisessa ja siviilihallinnossa. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Polchak viimeisenä tässä keskustelussa. Kiitoksia puhemies. Makedonialla on ollut hakijamaan status vuodesta 2005 ja se on aikaan saanut merkittävää edistystä siitä äh, alkaen äh, ja tuleva perustuslaillinen muutos, joka perustuu 19. lokakuuta kansanäänestykseen, on jälleen merkittävä askel eteenpäin. Äh, kansallismieliset eivät tarjonneet muuta vaihtoehtoa, eli meidän tulee todella olla tyytyväisiä näihin ponnisteluihin näiden kahden valtion välisen sovinnon löytämiseksi. Samoin tulee mainita joitain menneisyyden ongelmia, e, erityisneuvosto, jonka on tarkoitus tutkia menneisyyden rikoksia täytyy vielä saada toimintaan, mutta ollaan oikealla linjalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Fleckensteinin mietintö Albania koskeva vuoden 2018 kertomus. Edustaja Marias ensimmäisenä. Paljon kiitoksia puhemies. Toistan se, mitä täällä on jo todettu täällä parlamentissa. Minä vastustan kaikkia mahdollisuuksia Albanian liittyä unioniin tulevaisuudessa. Tämä muuttuu nyt vielä selvemmäksi, sillä kreikkalaisen vähemmistön vaino Pohjois-Ebrosissa on jatkunut. Konstantinus Katifas murhattiin kuukausi sitten. Albanian poliisit tekivät tämän. Albania siis yhä vainoaa kreikkalaista väestöä. Albaniassa tuhoaa kirkkoja ja pyrkii pääsemään heistä eroon. Meillä on pohjois paljon ahdistelua koko kreikkalaista vähemmistöä kohtaan, sillä siellä halutaan saada läpi viesti, että tällainen vainopolitiikka ja painostus tulee jatkumaan. Tällaista meidän ei pitäisi hyväksyä. Me selkeästi haluamme täällä Euroopan parlamentissa tuomita asian ja teemme näin, kunnes nämä rikkomukset tunnustetaan ja Pohjois-Eprosin kreikkalaisvähemmistön oikeudet tunnustetaan. Kiitoksia. Kiitokset teille ja sitten Piotrowski, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tässä mietinnössä komissio ehdottaa sitä, että avataan neuvottelut Albanian kanssa. Se merkitsisi sitä, että näin voitaisiin paremmin valvoa EUn puolelta tilannetta ja viedä eteenpäin uudistuksia. Me haluamme kiittää, kiinnittää ne, niihin vaarallisiin suuntauksiin, joita on olemassa ihmiskaupassa. Kohdassa 18 vetoamme Albanian viranomaisiin, että nämä toimisivat paremmin, jotta voitaisiin tuhota näitä salakuljettajien verkostoja, jotka myöskin harjoittavat asekauppaa ja huumekauppaa. Artiklassa 23 kuitenkin näyttää siltä, että vetää eteenpäin tällaista ideologista agendaa, on viitattu sukupuolivähemmistöihin ja siitä syystä äänestin mietintöä vastaan. Thank you, madam. Edustaja Selimovic seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Albania on äh, saanut aikaan merkittävää edistystä ja siitä se on palkittava. Siksi mielelläni tuen, että ensi vuonna käynnistetään liittymisneuvottelut Albanian kanssa. Olen hyvin tietoinen siitä, mitä tässä on saatu aikaan, mutta toki meidän tulee muistuttaa siitä, mikä vielä on tehtävä korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja hyvät naapuruussuhteet. Näillä aloilla on toteutettava vielä tuskallisiakin muutoksia. Oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja rikollisuuden torjunta. Meidän kaikkien tulee varmistaa neuvottelujen käynnistäminen ja eh, se, ettei tule enempää takapakkia. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Sosnies. Paljon kiitoksia puhemies. Minä haluaisin puhua teille eräästä skandaalista. Ja Tämä liittyy siihen, että sullen tarkastus esitettiin täysistunnossa. Se ei ole mikään korjaus, vaan haluttiin Euroopan unionin teksteihin mukaan jonkinlainen huomautus siitä, että jotkut naiset jossakin kylässä halusivat jotakin – meillä oli skandaalimainen käsittely tämän suullisen tarkistuksen osalta, mutta täytyy todeta, että on harmi, että ihmisten ei annettu vastustaa tällaista typerää tarkistusta. Tämä on naurettava. Kiitoksia. Seuraava kohta. Tänokin mietintö ja Montenegron edistyskertomus. Edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Kiitoksia. Parhaat kollegat, haluaisin selittää, miksi tuin tätä mietintöä Montenegron edistyskertomuksesta 2018 Montenegro. Montenegrolla on yhteiset eurooppalaiset juuret ja se haluaa liittyä eurooppalaiseen perheeseemme. Se haluaa myös todistaa täyttävänsä Kööpenhaminan kriteerit. Tässä mietinnössä nähdään, että neuvottelut Euroopan unionin ja Montenegron välillä ovat edistyneet oikein hyvin, erityisesti sisäpolitiikan alalla. Oikeuslaitos on entistä riippumattomampi, sähköinen hallinto on parantunut ja ylipäätään myös esimerkiksi presidentin vaaleissa huhtikuussa tänä vuonna nähtiin edistystä. Kansalaiset voivat vapaasti päättää vaaleissa. Lehdistön vapaus on kuitenkin vielä huolenaihe ja seuraamme, mitä sen suhteen tapahtuu. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Pietrovski. Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tätä vastaan ja eilen illalla käytin puheenvuoron tästä kysymyksestä. Tässä on jotain yhteyksiä Makedonian mietinnön ja Albanian mietinnön välillä. Ja tässä myös kohdassa 22 valitamme sitä, että edistystä ei ole tapahtunut riittävästi, kun kysymys on ihmiskaupasta. Kyseessä on asia, joka tulee esille kaikissa näissä mietinnöissä. Ja lisäksi puhumme myös kerjäämään pakotetuista lapsista. Yhdenkään maan ei tulisi sellaista sallia. Tässä on myös toinenkin huolestuttava suuntaus. Parlamenttimme on aivan liian huolissa niin sanotuista vähemmistöistä. Kohdassa 34 sanotaan, että meitä häiritsee se, että seksuaalinen suuntautuminen, eri seksuaaliset suuntautumiset eivät ole hyväksyttyä Montenegrosta ja siksi äänestin vastaan. Kiitoksia teille. Seuraavaksi edustaja Selimovic. Salimovic Todella. Edustaja Selimovic siis seuraavaksi, olkaa hyvä. much, Paljon kiitoksia rouva puhemies ja paljon kiitoksia edustajat Hannokille tästä erittäin hienosta mietinnöstä, joka on yksityiskohtainen. Montenegro on yhtä, yhä Länsi-Balkanilla äh, etulinjassa ja me haluaisimme, että nykyinen prosessi jatkuu. Kuitenkin tiettyjä asioita täytyy tuoda esiin, niin kuin se tosiasia, että median vapaus on yhä ongelmallinen asia maassa. Oliveran lakissa tapahtui sopimusta ei olisi koskaan pitänyt tapahtua sellaisessa maassa, joka haluaa Euroopan unioniin liittyä. Ilmaisunvapaus täytyy taata ja journalistien ahdistelu tuomita. Haluaisin myöskin vedota sen puolesta, että Montenegrossa järjestettiin HLBT- äh, ja romanivähemmistön syrjintään keskittyviä tiedotuskampanjoita ja että maassa puututtaisiin vähemmistöjen vastaisiin rikoksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme Kaanin mietintöön, eli Euroopan ulkosuhdehallinnon akateemisen vapauden puolustaminen. Ensimmäisenä Alex Maija, olkaa hyvä. Thank. Kiitoksia, puhemies. Mielestäni on oikein hyvä, että käymme tämän keskustelun. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää, että tällä alalla tehdään korkeampaa tutkimusta. Euroopan opiskeli, eurooppalaisten opiskelijoiden turvallisuus kolmansissa maissa on äärimmäisen keskeinen asia. Ja jos eurooppalaiset yliopistot perustavat kampuksia maihin, joissa ei äh, kunnioiteta perusoikeuksia. Äh, meidän on seurattava tilannetta erittäin tiukasti. Viime viikolla tapasin professori Petekin CEUn äh, vierailevan professorin, joka kertoi meille, että unkarilaiset opiskelijat eivät saisi vastaavaa opetusta muualla ja olisi todella valitettavaa, jos tämä yliopisto Budapestista muuttaisi Viiniin. On äärimmäisen tärkeää, että voidaan puhua vapaasti totuudesta. Kiitoksia. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Mamikins. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Akateeminen koulutus on poliittisen tietoisuuden lähtökohta. Jos haluamme, että meidän ponnistelumme demokratian edistämiseksi onnistuvat, meidän täytyy varmistautua siitä, että ihmiset kykenevät tekemään hyvän poliittisen valinnan. Mitä enemmän annamme valinnanvaraa akateemiselle maailmalle, sitä demokraattisempi yhteiskunta siitä seuraa, ja se on aina myös tasapainoisempi ja rauhanomaisempi. Erityisesti arvoitamme niitä tarkistuksia, joita SED-ryhmä on ehdottanut, jotka vaativat akateemisen vapauden olevan yksi osa Kööpenhaminan kriteerejä jos maa rajoittaa vapaata akateemista tutkimusta, niin se on liberalismin vastainen ensimmäinen oire ja pyrkii poliittiseen manipulointiin. Epäonnistuminen koulutuksessa aiheuttaa epäonnistumisen kaikissa julkisen elämän osa-alueissa ja se johtaa myös valtavan menetyksen taloudellisissa mahdollisuuksissa. Siitä syystä tuin tätä mietintöä ja toivon, että sen säännökset täytäntöönpannaan täysin. Kiitoksia. Kiitokset teille ja nyt vuorossa edustaja Palmer, olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia. Haluaisin onnitella kollegaan Mehkaania tämän hyvin tärkeän mietinnön laatimisesta. Uskoakseni minun sukupolveni kasvoi uskoen, että vapaudet ja turvallisuus, jonka aikaisemmat sukupolvet ovat rakentaneet, ovat itsestäänselviä. selviä demokratia, eri vapaudet, akateeminen vapaus. Ja nyt olemme aikakaudella, jolla populistit ja väärät mediat asettavat kaiken tämän kyseenalaiseksi. Kaikki me, jotka uskomme todellisiin vapauksiin, meidän täytyy puhua nyt. Akateeminen vapaus on tärkeää. Se vastustaa vääriä uutisia, vääriä tietoja ja tällaisina aikoina, kun nämä lähestulkoon myrkyttävät ympäristömme, meidän täytyy tukea todellista akateemista vapautta. Minä mielelläni toin tätä mietintöä ja toivottavasti me voimme sen ehdotuksia toteuttaa. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Howard, olkaa hyvä. Uh, thank you, madam. Kiitoksia puhemies Mielelläni tuen kollegani Rachid Kaanin työtä. Tämä mietintö on valitettavasti tarpeellinen ja välttämätön. Ne meistä, jotka olemme opettaneet tai toimineet tutkijoina, ymmärrämme, että akateemista vapautta on todella kunnioitettava ja akateemisissa instituutioissa on voitavaa harjoittaa akateemista vapautta. Tämän vapauden rajoittaminen on kaikkia eurooppalaisia arvoja vastaan. Me ponnekkaasti suojelemme akateemista vapautta. Se on aivan välttämätön. Ja jos maat rajoittavat tätä vapautta, meidän tulee keskeyttää kaikki rahoitus näihin jäsenvaltioihin, esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman pohjalta kolme oman alueeni instituutiota uhkaa nyt rahoituksen katkaiseminen, mutta ainakaan ei voida rahoittaa tällaisia tahoja, jotka rajoittavat mahdollisuutta vapaaseen tutkimukseen. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi siirrymme vammaisten naisten tilannetta käsitteleviin päätöslausumaesityksiin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Nirjada. Kiitoksia. Ajatelkaapa, jos olette nainen ja teillä on vammoja. Näet, saatte silloin nähdä, mitä valtavia haasteita heillä on edessään. Tämä mietintö selvittää sitä aivan hyvin. Me saamme nähdä syrjintää. 18,8 prosenttia naisista, joilla, jotka ovat vammaisia, ovat työelämässä, 35 prosenttia miehistä. Tätä me emme voi hyväksyä. Meidän täytyy kannattaa niitä työkaluja, joita tämä mietintö tarjoaa. Jäsenvaltioiden vastuulla on täytäntöönpanna ne. Meidän täytyy myös ryhtyä tukemaan kun ollaan niin, että saamme oikean tasapainon aikaiseksi koulutuksessa, terveydenhuollossa, urheilussa niin, että vammaiset naiset voivat täysin osallistua yhteiskuntaelämään, vaaleihin, äänestämiseen. Minusta tällaista tuki, tällaisia tukimuotoja ei ole riittävästi olemassa. Siitä syystä kannatin tätä mietintöä. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot itse täytäntöön panevat näitä työkaluja välittömästi. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Hyvä. E, Kollegini ja kollegove, přestože považuji... Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, e, minä uskon tasapuoliseen terveydenhuoltoon pääsyyn ja siinä, että tämä on ensiarvoisen tärkeää. Ja olen sitä mieltä, että jäsenmaiden täytyy vahvistaa ponnistuksiaan alalla. Valitettavasti tätä päätöslauselmaa en voinut tukea, sillä minulla oli vakavia epäilyksiä kahden sen osan suhteen, erityisesti sen osan, joka ylittää Euroopan unionin toimivallan ja vie jäsenmailta niiden omaa toimivaltaa, olipa kyseessä sitten eettinen ala tai terveydenhuolto. Päätöslauselma ehdottaa sovellusalan laajentamista lisääntymisterveyteen. Tämä on eufemismi abortille ja minä haluan suojella elämää sen kaikissa muodoissa, olivatpa kyseessä sitten naiset tai syntymättömät lapset. Ja minä olen myöskin kriittinen, kun vedotaan nimenomaan sen puolesta, että transsukupuolisille henkilöille taattaisiin terveyspalveluita. Tämä on mielestäni täysin jäsenmaiden oma asia, kuten on myöskin sukupuolen korjausleikkaus. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Ursula Krupa. Kiitokset puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, mitä vammaisiin naisiin, vammaisten naisten tilanteeseen tulee, koska se todella syvää luotaavasti kuvasi vammaisten naisten ja tyttöjen tyttöjen tilanteen. Heitähän on 60 prosenttia kaikista vammaisista. Meillä on eurooppalainen vammaistrategia, mutta siitä huolimatta vammaisilla naisilla on vakavia ongelmia esimerkiksi terveydenhuollon saatavuuden suhteen tai vaikkapa äänioikeuden käyttämisen suhteen. Ähm, samoin sitten äh, viittaukset äh, erilaisiin äh, sukupuolivähemmistöihin mielestäni eivät tähän kuulu. Ne ovat toissijainen asia, mutta kuitenkin asian tarkeuden vuoksi äänestin puolesta. Muistuttaisin teitä siitä, että meidän tulee suojella heikkoja ihmisiä. Se osoittaa, että me kannamme vastuumme yhteiskunnissamme. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Mamikins. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tuen tätä mietintöä ja haluan korostaa sitä, että yhteiskunnan vahvuus mitataan siinä, miten hyvin se kohtelee kaikkein haavoittuvampia. Tähän mennessä Euroopan maat ovat päässeet parempiin sosiaalisiin standardeihin kuin suurin osa muista kumppaneista. Mutta naisten vammaisuuskysymystä ei ole sunkaan ratkaisu. Jos katsotaan lukuja, niin voidaan olla todella pettyneitä ja jopa häpeissään vielä 46 miljoonaa naista ja tyttöä, joilla on vamma Euroopan unionissa, mutta vain 18 prosenttia heistä on päässyt töihin. 44 prosenttia heistä on joutunut kokemaan seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa. Heitä ei syrjitä pelkästään työmarkkinoilla, vaan myös koulutusjärjestelmässä ja julkisen elämän eri puolilla. Näin ollen heidän elämän tapansa valinta on rajoittunut he ovat joutuneet köyhyyden ja sosiaalisen ekskursion uhreiksi. Tämä, tämän kaltainen julmuus vaikuttaisi olevan jopa ihan yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, ja tästä syystä äänestin puolesta. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Zaborska, olkaa hyvä. Ďakujem, pani predsednička. Oceňujem snahu riešiť problémy žien. Paljon kiitoksia, jos haluamme ratkaista vammaisten naisten ongelmat yhteiskunnissamme Tämä on tarpeen. Meidän täytyy tukea sosiaalista integraatiota ja muita tukia. Tätä odotamme Euroopan unionilta, kun haluamme tukea naisia ja tyttöjä, jotka ovat vammaisia. Ennen kaikkea meidän täytyy tukea heidän ihmisarvoaan. Kuitenkaan tässä päätöslausumassa ei viitata kysymykseen lainkaan. Tässä keskustellaan myöskin syrjinnästä erilaisissa palveluissa, koskee lisääntymisterveyttä ja tämä koskee myöskin aborttia. Näillä aloilla kuitenkin toimivalta ei ole Euroopan unionilla, vaan jäsenmailla, joten tätä asiaa minä en voi hyväksyä. Ihmiselämä, sen arvo ja myöskin toissijaisuusperiaate ovat Euroopan unionin perusarvoja ja niitä pitäisi kunnioittaa myöskin päätöslauselmissa täällä parlamentissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos äh, teille ja sitten viimeinen puhuja, edustaja Sosnierts, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tässä on jälleen kerran Euroopan parlamentin seksistinen aloite käsitteillä. Minä en ymmärrä ollenkaan. Te olette kaikki hulluja, ettäkä edes itse ymmärrä olevanne hulluja. Mitä sellaisia oikeuksia vammaisille naisille tulisi antaa, mitä vammaiset miehet eivät ansaitse? Miksi vain vammaiset naiset? Miksi Äh, naisia ja miehiä tulee kohdella tässä eri tavoin? Ovatko naiset jotenkin enemmän vammaisia kuin miehet? Äh, tai vaikuttaako vammaisuus heihin jotenkin toisella tavalla? Ja sitten tässä kohdassa seitsemän, kun sanotaan, että vammaisuus aiheuttaa naisille enemmän ongelmia kuin miehille, äh, koska he elävät pidempään, mutta jos naiset elävät pidempään kuin miehet, niin sitähän meidän tulisi keskittyä miehiin, koska he elävät lyhyemmän elämän ja heidän elämänsä tulisi pidentää. Naiset naiset ovat todella jo etuoikeutetussa asemassa, kun, kun äh, kerran äh, elävätkin niin pitkään. Kiitoksia. Tämän istunnon pöytäkirjat toimitetaan äh, seuraavan istunnon aluksi. Näin Euroopan parlamentin täysistunnon keskustelut on käyty ja hyväksytyt tekstit ja päätökset toimitetaan eteenpäin. Euroopan parlamentin istunto keskeytyy. Hyvää iltapäivää.